Kiitoksia, että tulitte. Olen iloinen, että meillä on tänään kuulemistilaisuus ulkopoliittisista kysymyksistä liittyen ASEANiin ja Kakkoisasiaan. Ja olen erittäin iloinen, että voin toivottaa tervetulleeksi tänne ASEANin neuvoston puheenjohtajan herra Linnin, joka, kuten muutkin kuulijat, ovat syömästi tervetulleita tähän kuulemiseen, joka myöskin lähetetään netissä, niin että kollegat voivat toimistoissaan mielenkiinnolla seurata tätä kokousta. Olen erittäin iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus laajentaa tietojamme, koska me tällä hetkellä valmistelemme mietintöä EUn ja ASEANin suhteiden tulevaisuudesta. Kollega Bytikhofer, joka on täällä, on valitettavasti nyt sitten meidän esittelijämme. Minä protestoin puheenjohtaja. Suurella innostuksella otin tämän tehtävän vastaan. No, protesti hyväksytään. Mielestäni tämä on myös tärkeä kysymys, koska nyt tehdään tärkeitä päätöksiä Euroopan unioni pian seitsemän ASEANin jäsenvaltion kanssa aikoo tehdä tällaisia kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia. Ja tällä tulee olemaan pitkän aikavälin vaikutus meidän täytyy nyt katsoa, että äh, nämä suhteet ASEANin maihin ja kakkosasian maihin eivät ole ainoastaan taloudellisesti äh, merkittäviä, vaan kumppanuus- ja yhteistyösopimusten kautta käy selväksi, että meillä on myös kauppasuhteiden lisäksi pidemmälle meneviä äh, yhteisiä etuja, jotka ovat globaalisti ja alueellisesti merkittäviä ja jotka liittyvät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin että ei tätä pystytä kes- näkemään pelkästään kaupapoliittisena kysymyksenä. Mitä enemmän maailma muuttuu, mitä enemmän juuri tuolla alueella syntyy tällaisia vallan siirtymiä ja kuinka jotkut valtiot pelaavat tältä pohjalta, niin sitä tärkeämpää on, että meillä on tällaiset syvät ja vahvat suhteet, jotta ne myös kriisiaikoina kestäisivät. Siksi olen erittäin iloinen siitä, että tämä kuuleminen antaa meille mahdollisuuden äh, käsitellä erilaisia kysymyksiä eri näkökulmista ja olen iloinen myös siitä, että muut kollegat, herra Varnike ja muut, jotka osallistuvat tähän kuulemiseen, ovat paikalla niin, että voisimme vuoropuhelun kautta päästä yhteisiin kantoihin. Tämä tulee auttamaan valiokuntaa, mutta myös esittelijöitämme mm, siinä, että voimme antaa panoksemme ja tehdä parhaamme tämän mietinnön suhteen. Ensin puhuu varapääsihteeri ASEANin integraatioprosessin tämänhetkisestä tilanteesta – ja hän tulisi, tulee kertomaan meille EU-ASEANin poliittisten suhteiden mahdollisuudista. Muut puhujat keskittyvät konkreettisesti EU-ASEANin suhteisiin ja miten voimme antaa niille enemmän merkittävyyttä niin, että voimme viedä asioita eteenpäin. Sitten meillä on myös akateeminen näkemys ASEANin integraatioprosessista. Ennen kuin menen tähän, haluaisin kuitenkin antaa varsinaisille äh, Euroopan parlamentin äh, mestarille, mitä tätä aluetta äh, koskee puheenvuoron. Werner Langen, sinulla on puheenvuoro. Arvoisat kollegat, hyvät suurlehtilät, hyvä varapääsihteeri, tavalliselle jäsenelle ja asean valtuuskunnan puheenjohtajalle on kyllä eh, hienoa, jos hänet kutsutaan tänne ulkoasian valiokuntaan, joka on parlamentaarisen työn eh, kruunu. Me Täällä valtuuskunnassa olemme ylläpitäneet suhteita kymmenen ASEANin valtioon. Sen jälkeen, kun parlamentti on ensimmäistä kertaa valittu suorilla vaaleilla, nämä suhteet ovat erittäin hyvät, niitä voidaan kehittää. Ja olen nyt iloinen, että myös ulkoasianvaliokunta on nostanut ASEANin enemmän keskiöön. Se on myönteinen viesti kaikille näille osallistuville maille, mutta myös meille eurooppalaisille, koska tähän mennessä usein vaikutti siltä, että suuri peluri Kiina oli eturintamassa, eivätkä nämä kymmenen ASEANin maata, joilla on taloudellinen potentiaali ähm, ja kehitys ja demokraattinen kehitys jo takanaan, eh, joilla on kunnianhimoisia tavoitteita. Heillä on tämä äh, agenda äh, ASEAN 2015, joka ei ehkä 2015 vielä toteudu, mutta jos se tapahtuu 2018 tai 2019, niin kyseessä on kuitenkin erittäin kunnianhimoinen integraatioprosessi. Me olemme vakuuttuneita siitä ja olen iroinen, että myös Robert Goebbels, joka on äh, ASEAN valtuuskunnan varapuheenjohtaja, on täällä. Äh, me olemme sitä mieltä, että tämä on erinomainen hetki vahvistaa suhteitamme. Ja ASEANista tulee Euroopalle aina tärkeämpi strategisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. Integraatioprosessin nopeus on todella vaikuttava ja vahva ASEAN-alue, mm, jonka tavoite on tämä ASEAN 2015, jolloin sillä on yhteiset instituutiot, yhteiset markkinat. Se on jäsenvaltioiden edun mukaista, mutta myös Euroopan unionin edun mukaista ja siksi on erittäin hyvä, että varapääsihteeri ASEAN sihteeristä päätöstä Jakartasta on tänään luonamme. Viimeisten kuukausien poliittinen kehitys on ollut tärkeä. Muistan Mintana on ähm, rauhanprosessista, äh, Taimaan vakaudesta, äh, diplomaattiset suhteet Taiman ja Kambodžan välillä, aluekysymyksistä, demokratian lisääntyminen Burma Myanmarissa. Nämä ovat kaikki erittäin myönteisiä kehityssuuntauksia. Myös ihmisoikeuksien alalla on saatu aikaa merkittäviä edistysaskelia. Ihmisoikeuskomission perustaminen ja ihmisoikeusperuskirjan hyväksyminen ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan jotkut tarkkailijat myös Euroopan parlamentissa, jos ajattelen ihmisoikeuksien alivaliokuntaa, joka on ulkoasianvaliokunnan alivaliokunta, ovat sitä mieltä, että tämä edistys ei ole tapahtunut riittävän nopeasti eikä mennyt riittävän pitkälle, mutta meidän ei tulisi myöskään unohtaa asiankumppanien tyypillistä tapaa toimia eikä vaatia heiltä liikaa. Tämä periaate, ettei sekaannuta sisäisiin kysymyksiin, on vielä voimassa samoin päätöksenteko, joka perustuu konsensukseen. Kuitenkin mielestäni monella alalla on tapahtunut suuria edistysaskelia. Tältä pohjalta on nähtävä myös nämä uudet ihmisoikeusvälineet. Ne ovat dynaaminen prosessi. Herra Brock jo tästä puhuikin. Vain vähän aikaa sitten meillä oli mahdollisuus kansainvälisen kaupan valiokunnassa keskustella vapakauppasopimusten edistymistä Singaporin, Malesian ja Taimaan kanssa muun muassa ja keskustella myös tällaisista sopimuksessa Indonesian ja Filippiinien kanssa. Minä en yhtään pidä, pitänyt siitä, sanon tämän avoimesti, että komissio tässä yhteydessä sanoi, että sieltä puuttuu henkilökuntaa nopeammalle edistykselle. Jos on joku ala, jossa meidän tulee edistyä nopeammin, niin kyse ovat mm, kumppanuus- ja assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja yhteistyösopimukset sekä vapaakauppasopimukset, joten kyllä tässä vähän täytyy kovistella komissiota. Olisi tietenkin hyvä, jos keskipitkällä aikavälillä saataisiin aikaan vapaakauppa-alue koko ASEAN alueen kanssa, mutta tällä hetkellä taloudelliset erot ovat vielä varsin suuret. Herra Bütikofferin mietintö tulee siis oikeaan aikaan. On nyt aika pohtia, miten EU voi huomioida tämän strategisen alueen niin, että se olisi kummankin osapuolen edun mukaista. Haluaisin vielä lyhyesti puhua Euroopan parlamentin yhteistyöstä asianvaltioiden parlamentin kanssa. Euroopan parlamentti on viime aikoina äh, luonut tällaisia alueellisia konferensseja latinalaisen Amerikan välimeren alueen, äh, Lähi-idän ja Itä-Euroopan kanssa tämän AKT-parlamentaarisen yleiskokouksen lisäksi, joka tänään kokoontuu Brysselissä. Valitettavasti Aasian kanssa meillä on äh, ennemminkin tällainen löyhä välinen, nimittäin hallitusten ja valtion päämiesten ASEM-huippukokous ja ASEP, joka on tämän parlamentaarinen ulottuvuus. Tätä yhteistyötä pitäisi ensi vuosina vahvistaa ja nyt pohditaan, että voisiko tämä seuraava e ASEP, ASEAN Europe Parliamentary Partnership, voitaisiinko se järjestää vuonna 2014 äh, Euroopan parlamentissa, vaikka yleensä se järjestetäänkin toukokuussa ja meillä on silloin Euroopan parlamentin vaalit. Asemin ja Asepin lisäksi on tärkeää, että äh, vahvistamme suhteita ASEANin kanssa ja ASEANin äh, yhteisparlamentaarisen kokouksen AIPAN kanssa ja institutionalisoimme nämä suhteet. Nämä äh, prosessit täydentävät toisiaan ja vahvistavat toisiaan. ASEAN on integraatiomoottori, joka äh, vaikutusvalta menee pidemmälle kuin ASEAN maiden rajat. Äh, ja siksi voitaisinkin pohtia, tässä tarvittaisiin ulkoasian valiokunnan tukea, jos voitaisiin ASEANin kanssa tehdä ensimmäinen askel niin, että voitaisiin mm, institutionalisoida paremminkin suhteet ASEANin kanssa. Voitaisiin pohtia, että luotaisiin tällainen EU-ASEAN kokous, samantyyppinen kuin muut alueelliset parlamentaariset kokoukset. Ja olisin iloinen, jos sen lisäksi, että keskustellaan taloudellisista, poliittisista ja ihmisoikeuskysymyksistä, pohdittaisiin myös tätä parlamentaarista yhteistyötä ja vahvistettaisiin näitä tulevaisuudessa. Ehkä Herra Bytikofer voi ottaa tämän asian esille mietinnössään. Kiitän ja toivotan hyvää kuulemistilaisuutta. Langen, wir kommen nun zum Langen. Nyt meillä on varapääsihteeri Hela Linin puheenvuoro. Teillä on puheenvuoro. Uh, honorable Brook, chair. Arvoisa Elmar Brook, parlamentin ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja. Arvoisa Venne Lange, Kaakkois-Aasian suhteista vastaavan valiokunnan puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät kuulijat. Heti alus, alkuun haluaisin välittää mitä lämpimimmät terveiset Lidlong Minniltä. Äh, hän on ASEANin äh, pääsihteeri. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Nyt haluaisinkin kuitenkin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja välittää Minssin viestin teille kaikille. Hän on sanonut, että ASEAN pitää erittäin tärkeänä pitkäaikaisia suhteitaan Euroopan unionin kanssa – ja aivan samalla tavalla kuin ASEANin jäsenet haluavat rakentaa ASEAN yhteisöä vuoteen 2015 mennessä, niin aivan samalla tavalla ASEAN ja EU ovat hyötyneet vastavuoroisesta yhteistyöstä. Ennen kuin puhun ASEAN niin ja EUn kumppanuudesta, haluaisin kertoa teille kaikkein tärkeimmistä kehityskuluista. Aika rientää ja vuosi 2015 lähestyy ja ASEANin yhteisön rakentamisponnistukset ovat yhä tiivistyneet ja kiihtyneet. Olemme pyrkineet muun muassa toteuttamaan alueellista sitoutumustamme, sitoumustamme me kaikilla kolmella pilarilla. Haluamme edistystä niin poliittisesti turvallisuuden alalla kuin kulttuurisestikin. Mitä tulee poliittisen turvallisuuden pilariin, niin ASEAN on voinut todeta, kuinka vuoden 1976 yhteistyösopimusta on pidetty aina vain tärkeämpänä ja tärkeämpänä. Se on erittäin tärkeä alueen suhteiden kannalta ja myös alueen rauhan ja vakauden kannalta 20 ei-asean maatakin on liittynyt siihen. Viime Muun muassa UK ja Ranska allekirjoittivat sopimuksen jokin aika sitten, mikä osoittaa sen, että EU on sitoutunut aseaan, niin tämä on ollut erittäin tärkeä vaihe myös suhteissamme EU-hun. Me olemme sitoutuneet ydinsulkusopimukseen ja haluamme, että Kaakkois-Aasiasta tulee ydinasevapaa alue. Tämä ydinasesopimus allekirjoitettiin kymmenen valtion toimesta. Tarkoitus on saada aikaan todellakin vyöhyke, jossa ei ole joukkotuheaseita. Tarkoitus on allekirjoittaa saattaa mahdollisimman monien toimesta tämä sopimus ja siihen liittyvät pöytäkirjat. Ihmisoikeusjulkaisuun allekirjoitettiin viime vuonna ja sekin on erittäin tärkeä etappi, kun pyrimme suojelemaan ihmisoikeuksia. Pyrimme varmistamaan tämän julkilausuman täysimittaisen täytäntöönpanon. Se on erittäin tärkeä tärkeää myös meidän eh, ihmisoikeuskomissiomme agendalla. Tarkoitus on Tarkoituksemme on se, että IRF, siis aasialainen foorumi ja eh, pääministerimme eh, kokouksissaan ovat tehneet kovasti yhteistyötä saadakseen aikaan konkreettisia tuloksia erityisesti humanitaarisen avun saralla. Olemme erittäin tärkeä toimija alueellisen turvallisuuden ja vakauden edistäjänä ja ASEAN tiivistää jatkuvasti ponnistuksiaan, jotta Etelä-Kiinan meren, meren liittyvää yleissopimusta voitaisiin alkaa noudattaa mitä pikimmiten. Mitä tulee ulkoisiin suhteisiimme, ASEANin vuoropuhelu kumppaneiden kanssa, kansainvälisten järjestöjen kanssa ja muiden ulkoisten osapuolten kanssa tiivistyy ja laajenee. ASEAN on tunnustettu tärkeäksi menestyksekkääksi alueelliseksi organisaatioksi, joka toimii rauhan ja vakauden ja vaurauden veturina alueella – Yli 70 ei-ASEAN maata ja organisaatiota ovat tehneet kanssamme yhteistyötä ja 27 muuta yhteisöä ja yhteisöä kolmansien maiden kanssa on luotu. Tällä tavalla voimme levittää parempaa ymmärrystä ASEANista ja tällä tavalla saamme kumppaneita ja yhteistyötä kaikkialla maailmassa. ASEANin taloudellisen pilarin osalta olemme täyttäneet to, toteuttaneet lähes 50 prosenttia siinä olevissa, to, olevista toimista. Ja edistystä on saatu aikaan myös sektoreiden välillä. Meillä on avain prioriteetteja. Muun muassa keskitymme sellaisiin ähm, asioihin kuin kaupan vahvistamiseen, ei tulliesteiden poistamiseen ja pyrimme myös edistämään ympäristön hyvinvointia, pääoman liikkuvuutta. Tarkoitus on saavuttaa Aasian talousyhteisö lähivuosina. Alueellinen talouskumppanuus, joista neuvottelut ovat jo alkaneet kuudennen FTA-kumppanijoukon kanssa. Sen, näiden neuvotteluiden tarkoitus on päättyä vuoteen 2015 ja se tulee entisestään vahvistamaan ASEANin ähm, keskeistä roolia integraation talouden keskiönä. Kun saamme aikaan ARSEPin, jonka tarkoitus on luoda yli kolmen miljardin markkinat, 70 äh, triljoonaan yhteinen BKT, 30 prosenttia maailman kaupasta. Se tulee olemaan merkittävä etappi. Kun kehitämme Aasian taloudellisen kehityksen pilaria, niin haluamme viedä eteenpäin alueen taloudellisia näkymiä. Kun ajatellaan maailman taloutta, niin viidestä Osuutemme oli viime vuonna 5,6 prosenttia ja nyt 6 prosenttia. ASEANista on tullut jatkuvasti tuottavampi ja me tuotamme kulutustuotteita loppukuluttajille ja, se, ja vastaamme tällä tavalla alueen va- kysyntään. Se on aiheuttanut kasvua monissa maissa, vaikka globaalikasvun on ennakoitu olevan 3,6 prosenttia ja, 2, ja risat Ähm, tänä vuonna, niin siitä huolimatta ase- Aasian maat tulevat kyllä myötävaikuttamaan talouden kasvuun. Kun ajatellaan, että Aasia on jatkuvasti integroitumassa syvemmin äh, maailman talouteen, niin todennäköisesti meidän äh, luottamuksemme pääomamarkkinoilla lisääntyy sekin, ja sillä tulee olemaan vaikutuksia rahoitussektorilla – Toistaiseksi rahoitusmarkkinat näyttävät pärjäävän aika hyvin, vaikka taloudellista myllerrystä vielä onkin, mutta paljon on vielä tehtävänäkin ennen vuotta 2015. Vaikka meillä on haasteita, kuten heikko ulkoinen kysyntä, elintarvikkeiden ja energian nousevat hinnat, niin näkymät näyttävät aika hyviltä silti. Tällä hetkellä maailmanlaajuinen tilanne on epävarma ja se varmasti vaikuttaa siihen, että kasvumme on mal- vain vaatimatonta, niin pysymme kuitenkin hyvällä tiellä, olemme lujina ja erilaiset ja Aasian maat nauttivat erilaisista markkinoita stimuloivista tekijöistä. Suurin osa Aasian maista pärjää jo paremmin kuin kymmenen vuotta sitten ja sen asema vain paranee entisestään. Taloudellinen kehityksemme on ollut hyvä, Meillä on paljon reservejä ja meillä on hyvä pankkisektori. Poliittinen poliittinen hallinto on vahva ja se tekee Aasian maista lujempia kuin kymmenen vuotta sitten. Myös ö, sosiaalisen, kulttuurisen ja yhteisöllisen pilarin osalta on, on saatu edistystä. Kaikkein tärkein aloite koulu, on koulutussektori ja se, että pyritään estämään malariaa, hiviä ja muita tartuntatauteja. Aasia pyrkii luomaan hoivayhteiskunnan ja, ja alueen katastrofien jälkeen on myös saatu aikaan parempaa humanitaarista apua. ASEAN on aloittamassa pitkäaikaisen strategian, jotta saamme paremmat institutionaaliset verkot me olemme myös hyväksyneet suunnitelman ASEAN yhteisöä varten ja sen se, se kattaa kolme asiaa. Ensinnäkin fyysisen ö, ö, yhteydenpidon, ö, fyysisen yhteydenpidon ja niin kutsutun people-to-people connectivity-elementin. Ja tämä, tämän tarkoitus on tavoittaa rahoituslaitokset ja yksityinen sektori. Tällä hetkellä Aasian integraatioaloite on keskittynyt kapasiteetin rakentamisohjelmiin tekniseen apuun muun muassa Vietnamiin, Myanmariin ja Kambodsaan. ASEAN toteuttaa edelleenkin tätä niin kutsuttua connectivity-hanketta, parantaa infrastruktuuria. Tätä taustaa vasten voidaan todeta, että huhtikuun huippukokouksessa johtajat, oli merkittävää, että johtajat sopivat siitä, että toteutetaan tämä ASEAN yhteisö vuoteen 2015 mennessä ja toteutetaan myös yhteistä visiota. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, haluaisin nyt puhua ASEANin ja EUn kumppanuudesta. Ensinnäkin poliittisesta ja turvallisuusyhteistyöstä. ASEAN ja EU juhli suhteidensa 50-vuotis, tulee 50-vuotis juhlapäivänsä ja julkaistiin julkilausumaa vahvistusta EUn ja Aasian kumppanuudesta. Siinä korostettiin molempien osapuolten ystävyyttä, yhteistyökyvykkyyttä ja halua tehdä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden puolesta. Näiden vuosien aikana EU on ollut aktiivisesti mukana ASEANin aluefoorumilla ARF, joka on ainoa hallitusten välinen foorumi, jonka tarkoitus on edistää rauhaa ja turvallisuutta vuoropuhelun ja yhteistyön kautta. Aasian ja EUn säännönmukaiset ministerikokoukset ja niiden jälkeiset vuotuiset konferenssit myötävaikuttavat merkittävästi parempaan vuoropuheluun ja mielipiteiden vaihtoon tärkeistä asioista, jotka kiinnostavat molempia osapuolia tai huolettavat niitä. Nämä ovat, tällaiset kokoukset ovat äärimmäisen tärkeitä, kun halutaan ohjata oikeille jengoille Aasian ja EUn suhteita talouden, taloudellisen yhteistyön saralla. Me edistystä on saatu merkittävästikin Kauppa EUn ja ASEANin välillä kasvoi 12,7 prosenttia. Kymmenellä prosentilla kauppavaihto on kasvanut kaiken kaikkiaan, kun puhutaan viennistä ja tuo, tuonnista, kun puhutaan, se kasvoi dollarina 1,08,8 2 miljardia. Investointi ähm, on noussut 7,2 prosenttia. EU on edelleenkin ASEANin kolmanneksi tärkein kauppakumppani ja jatkossakin tulee olemaan äh, tärkein ulkomaisten investointien lähde. Äh, on erittäin tärkeää, että että julkinen ja yksityinen sektori käyvät dialogia ja luovat uusia taloudellisen yhteistyön keinoja. Aasian ja EUn liike- bisneshuippukokous on, sitäkin on järjestetty vuodesta 2011 alkaen. Se tuo saman pöydän ääreen keskustelemaan liike-elämän edustajia mole, molemmilta puolilta. On erittäin tärkeää, että EU on antanut kehitysapua Aasian yhteisön maille vuosien aikana. Euroopan unionin tuki alueelliselle integraatiolle on ollut erinomainen asia Aasian kehittymiselle. Meillä on muun muassa Aasian integraation, alueellisen integraation tukiohjelma, ja meillä on myös ähm, EUn ja Aasian äh, kehitystä koskeva dialogi, jotka ovat hyviä esimerkkejä tästä työstä. Ne ovat omiaan myötä vaikuttamaan parempaan politiikan koordinointiin niin, että voidaan tukea alueellista integra- integraatiota ja yhteisöjen ö, äh, kehittämistä ja voidaan edistää esteetöntä kauppaa. Haluankin nyt välittää arvo, arvostukseni EUta kohtaan tästä kaikesta tästä tuesta ja toivon, että EU jatkossakin pysyy meidän avainkumppaninamme ja tukee meitä, kun jatkossa täytäntöön panemme tätä ASEAN-yhteisöä vuoteen 2015 mennessä. Me myös toivomme, että EU jatkossakin tukee ASEANia vuoden 2015 jälkeisenä aikana. Kun ajatellaan ASEANin ja EUn tulevaa yhteistyötä, kun katsomme eteenpäin, asiaan ja EU tulevat keskittymään seuraaviin. A. Haluavat vahvistaa kumppanuuttaan sen kautta, että tehokkaasti toteutetaan toimintasuunnitelmaa, jotta voidaan kehittää kumppanuutta vuosina 2013-2017. Tämä ohjelmahan hyväksyttiin viime vuoden huhtikuussa. Sen tarkoitus on voida keskittyä strategisemmin yhteistyöhön alueellisellakin tasolla monilla alueilla kuten poliittisen turvallisuuden, talouden, kaupan ja kulttuurin alalla. B. Haluamme parantaa EUn ja ASEAN niin yhteistyötä monenvälisillä foorumeilla, muun muassa YKssa ja muissa organisaatioissa, samoin kuin ASEANin ja Euroopan omissa kokouksissa. jotta voidaan parantaa monenvälistä järjestelmää ja tarpeen vaatiessa voimme kehittää yhteisiä kantoja. C. Haluamme jatkaa dialogia alueellisissa kysymyksissä. Poliittisen dialogin kehittäminen, samoin kuin alueellisenkin dialogin kehittäminen, tulevat myötä vaikuttamaan siihen, että voimme edistää sekä asian että EUn yhteisiä etuja, voimme edistää rauhaa, vakautta, vaurautta alueellamme. D. Jatkossakin pyrimme antamaan kaksisuuntaisia, edistämään kaksisuuntaista kauppaa ja kaupan kehittämistä. Jatkossa toivottavasti voimme aloittaa uudestaan keskustelut ASEANin ja EUn vapaakauppasopimuksesta niin, että siinä vaiheessa kun ASEANin niin, yhteisö saadaan toteutettua. Seuraava kohta. Pyrimme tukemaan ASEANin yhteisön toteuttamista ja tätä Ähm, verkkojen rakentamista. Ja ASEAN haluaakin oppia EUn kokemuksista äh, siitä, miten EU on rakentanut infrastruktuuria ja kommunikaatiojärjestelmiä. F. E. Haluamme entisestään parantaa ASEANin ja EUn kehitysyhteistyötä niin, että keskitytään sellaisen yhteistyöhön, sellaisen yhteistyöhön, joka vastaa ASEANin ähm, tarpeisiin. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että ASEAN on esittänyt keskeistä roolia ja on osoittautunut avaintekijäksi alueen rauhan, vakauden ja talouden edistämisessä. ASEAN haluaa jatkossakin olla eh, investointien ja globaalin kasvun veturina. Vaikka meillä onkin eh, Eurovehykellä ollut kriisi, tai teillä on ollut kriisi, ASEAN edelleenkin eh, näkee potentiaalinne ja näemme kirkkaan tulevaisuuden ASEANin ja EUn yhteistyössä. Pöykköä pesään on kantanut myös se, että meillä on edelleenkin poliittista tahtoa molemmin puolin niin, että voimme viedä tämän yhteistyön uudelle tasolle. On vahvaa poliittista mm, halua kehittää suhteita, koska se on oleellista, jos halutaan politiikan sanat muuttaa teoiksi. Ja haluan kiittää teitä. Thank you so much. Now I give the floor to the second speaker. No niin, ja nyt annan puheenvuoron toiselle puhujallemme, herra Karsten Varnekelle, joka on Aasia-Eurooppa-säätiön varapääjohtaja. Honorable Chairperson. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia ja ilo, että minulla on mahdollisuus puhua teille täällä tänään. Ensin haluaisin lyhyesti esitellä järjestöni teille. Asia Eurooppa-säätiö on ainoa ASEM-prosessin, Asia Eurooppa-kokouksen ähm, pysyvä elin. Asia Eurooppa-kokoukseen kuuluu 51 asialaista eurooppalaista e, jäsentä, kaksi EUn e jäsenvaltiota ja kymmenen ASEANin valtiota. E, Euroopan unioni ja ASEAN ja lisäksi kymmenen muuta Aasian ja kaksi Euroopan valtiota. Tämän yhdistämme Äh, ihmisiä, instituutioita ja organisaatioita äh, vuoropuhelussa. Äh, haluaisin korostaa, että minä en täällä nyt tule puhumaan tämän järjestön nimissä, jolle äh, puhun hallitusten välisenä äh, järjestönä Asia Eurooppa-säätiö on sitoutumaton poliittisissa kysymyksissä. Enkä tule puhumaan myöskään työnantajani Saksan ulkoministeriön nimissä. Kuitenkin henkilökohtaisesti haluaisin kertoa ähm, hiukan kokemuksistani, kun olen 14 vuotta työskennellyt Aasian ja Kakkois-Aasian parissa erityisesti ja toivon, että tästä on hyötyä teille. Sekä EU ja ASEAN ovat ymmärtääkseni integroitumpia alueellisia järjestöjä maailmanlaajuisesti, mutta ne ovat tietenkin kooltaan ja väestöltään, historialtaan ja integraatioasteeltaan hyvin erilaisia. Haluaisin nostaa esiin vielä erään suuren eron näiden välillä, joka perustuu tähän syyhyn, miksi nämä alueelliset järjestöt on perustettu. EU on perustettu ja sitä johdetaan erityisesti poliittisen vision kautta. EUn tarkoitus on tuoda rauhaa ja myös hyvinvointia mantereille. Talouden yhteistyö on tapa saavuttaa poliittinen tavoite. ASEAN toisaalta minun mielestäni mm, Ähm, noudattaa pääasiassa tällaista taloudellista visiota. Äh, Asiainen tarkoitus on tuoda hyvinvointia ja myös rauhaa alueelle. Äh, äh, taloudellinen yhteistyö on tavoite, poliittinen yhteistyön väline ASEAN alue halutaan saada poliittista valtaa ja taloudellista valtaa, erityisesti ottaen huomioon Kiinan ja Intian taloudellisen ja poliittisen vallan. Jotta ei jäätäisi sivuun kaikesta huomiosta, joka annetaan Kiinalle ja Intialle, ASEAN yrittää vahvistautua tärkeänä taloudellisena ja poliittisena valtana. Tämä on tarkoitus saavuttaa erityisesti asian hallitusten välisen yhteistyön kautta, jota täydentää yhteiskuntien välinen yhteistyö. Tämän taloudellisen yhteistyön hyvä sivuvaikutus on rauha ja vakaus, joka jälleen taas mahdollistaa jatkuvan häiriöttömän kasvun. Tavoite on tämä vuoden 2005 yhteisö ja ASEAN tekee kaikkeensa saavuttaakseen tämän vuoden 2015 tavoitteen. Se, mitä me näemme 2015, ei välttämättä ole täysi, täydet yhtenäismarkkinat, vaan eräänlainen välivaiheessa tarkastellaan, mitä on saavutettu ja mitä vielä pitää tehdä. Huolimatta siitä, kuinka pitkälle ASEAN on päässyt siinä vaiheessa, se on kasvava voima Aasiassa ja siksi EU tulisi kiinnittää siihen huomiota. Se tarjoaa tärkeitä kasvun ja talouden malleja ja sillä on myös poliittista relevanssia. Alue on esimerkiksi ähm, siellä sijaitsee Indonesia on yksi suurimmista muslimivaltioista eh, ja G20-jäsen. Ja eh, Yhdysvallat on eh, huomannut Kaakkois-Aasian ja ASEANin kasvavan merkityksen ja sen näkyy sen ulkopolitiikan kehityksessä viime vuosina kohti Kaakkois-Aasiaa ja erityisesti ASEAN-valtioita. Mielestäni eh, näiden kahden alueellisen järjestön EUn ja ASEANin tavoitteet pitäisi pitää mielessä, kun ne ehm, keskustelevat keskenään. Kummatkin haluavat ennemminkin eniten lisätä kauppaa keskenään. Tämä on se ehm, pää pohja, jolta toimitaan, mutta ei voita ajatella, että kummallakin on, olisi samat prioriteetit, intressit tai edut mielestä. EU tulee enemmän poliittista näkökulmasta ja asehan enemmänkin taloudellista näkökulmasta. Se on tärkeä huomio, kun halutaan luoda näiden alueiden välisiä suhteita. Jos tätä peruseroa ei oteta huomioon, niin silloin se saattaa johtaa väärinkäsitykseen ja vuoropuhelusta voi tullakin kaksi monologia ilman, että mitään edistystä syntyy. Mitä tulee sitten näkemyksiin? Mitä eurooppalaiset ajattelevat, kun ne katsovat Aasiaa ja ASEANia? Haluaisin tarkastella erästä asiaa Euroopan säätiön tekemää tutkimusta, joka tehtiin 18 asen valtiossa 2010-2012, jossa oli mediaanalyysejä ja tutkimuksia äh, mielipidejohtajien kanssa ja haastatteluja. Aasialaiset, äh, eurooppalaiset äh, näkevät erityisesti Intian ja Kiinan näkemykset ASEANista ja löydökset eivät olleet kovinkaan myönteisiä. Vaikuttaa siltä, että Euroopassa ihmiset eivät ole tietoisia ASEANista Aasian alueellista dynamiikassa. Analysoitiin noin 3000 lehtiartikkelia jossa asia mainittiin vain 1,5 prosentissa, kun taas Kiina 34 ja esimerkiksi Japani 15 prosentissa. EUn media-asiantuntijat, joita haastateltiin, olivat tietoisia ASEANista, mutta myönsivät, että ASEAN ei ole prioriteetti heille. ASEANilla on varmasti paljon tehtävänään, jotta siitä tulisi tunnetumpi Euroopassa. No mitä aasialaiset sitten eh, näkevät, kun he katsovat EUta? Eh, e eh, tämä tutkimus tehtiin merkitetty merkittävässä vaiheessa, kun oltiin tässä valtionvelkakriisissä 2010-2012. Ja Aasiassa Eurooppa nähtiin lähinnä kriisin kautta. Yli 50 prosenttia näistä artikkeleista käsitteli taloudellisia kysymyksiä ja erityisesti artikkeleissa nousi esiin Kreikka. Kuitenkin jotkut myönteiset kauppaan liittyvät artikkelitkin nousivat esiin tänä aikana. Mielenkiintoista oli euroalueen kriisin vaikutus Aasiaan ja se, että ymmärrettiin, että Aasian talous on yhteydessä EUn talouteen. Tärkein kumppani tulevaisuuden yhteistyölle Kaakkois-Asian valtioille oli kuitenkin Kiina ja EU tulee vasta viidennellä sijalla usein Japanin, Yhdysvaltojen ja muiden jälkeen. Muuten EU yleensä pidetään Aasiassa modernina sitten ajatellaan, että se on rauhanomainen ja lisäksi, että se on tehokas. Kielteisistä termeistä mainittiin usein arrogantti ja sitä seurasivat aggressiivinen ja tekopyhä. Äh, Saksalainen oli, Saksa oli kaikkein näkyvin EU-jäsenvaltioissa tiedotusvälineissä. Äh, Angela Merkel mainittiin useiten media-analyysissä äh, Nicolas Sarkozyn jälkeen ja Papandreun, Papandreu tuli hänen jälkeensä. Mitä tuli mielipiteeseen, niin yleensä ajateltiin Saksaa, sitten Ranskaa ja Kreikkaa, kun ajateltiin EUta. Mitä tulee valtaan, niin e, Aasia näkee EUn ainoastaan jäsenvaltioidensa kanssa. Saksa talousmahtina ja sitten kaksi ydinvaltiota tässä on hajoita ja hallitse periaate, josta, jossa EUsta on tulossa uhri. Meillä on hyvin paljon kahdenvälisiä suhteita näiden 37 asennevaltion välillä ja sitten kahdenvälisiä suhteita yksittäisten EU-jäsenvaltioiden ja ASEANin välillä. Tämä on luonnollista ja mm, tämä vahvistaa ja eri suhteita. EU-asian suhteet ovat tässä sitten huipulla. Yksittäisten EU-jäsenvaltioiden yhteys asianvaltioin on terve lisä, jos se on yhteistyössä eikä kilpaile EUn yhteisten ponnistelujen kanssa. ASEANilla on erilaisia muotoja yksittäisten kumppaniensa kanssa, esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa, jota kutsutaan ASEAN plus yhdeksi. Ja lisäksi on EU-ASEAN vuoropuhelu kaikenlainen muodollinen ASEAN plus yksi muoto yksittäisten EUn jäsenvaltioiden sisällä sisältää sen vaaran, että se vesittää EUn kokonaisvallan. Aasian valtioilla saattaa olla kiinnostusta ennemminkin ähm, luoda yhteyksiä yksittäisiin EUn jäsenvaltioihin, eikä niinkään koko EUhun, mutta jos EUn jäsenvaltiot ottavat tämän ähm, kutsun vastaan, niin siitä tulee olemaan haittaa EUlle kokonaisuudessaan. Äh, näiden lisäsuhteiden tulisi täydentää EUn sitoutumista, eikä äh, niiden pitäisi olla kilpailevia EUn toiminnan kanssa. EU osallistuu hyvin harvoihin Aasiassa toimiviin foorumeihin. Se on asemissa, alueellisessa foorumissa, ASEFissa ja nyt ensimmäistä kertaa tässä Shangri-La-vuoropuhelussa. EU ei osallistu ASEANin huippukokoustasolle eikä sitä ole kutsuttu osallistumaan Kaakkois-Aasia huippukokouksiin eikä myöskään äh, puolustusministerien äh, huippukokouksiin. EU säännöllisesti sanoi, että se haluaa äh, lähempää ja laajempaa yhteistyötä ASEANin ja Aasian kanssa, mutta jotta se pystyisi sen tekemään, sen täytyy osoittaa se mielestäni vakuuttavammin silloin, kun se on jo osallisena. Tärkeää on paikallaolo ja pysyvyys. EUn edustajat ja EUn jäsenten täytyy korkealla tasolla ja säännöllisesti osallistua, jotta ne täysin tunnustettaisiin, heitä kunnioitettaisiin, heidät hyväksyttäisiin. Yhdysvallat on tietoinen tästä korkean tason paikallaolosta, joka näkyy vuosittaisesta Yhdysvaltain ja ASEANin huippukokouksesta aloitettiin vuonna 2009, johon presidentti Obama sitoutui, ja vuosittaista APEC-huippukokouksesta ja myöskin Yhdysvaltain ulkoministeri on osallistunut näihin vuodesta 2009. Myös Clinton on vierailut siellä. Samoin äh, Yhdysvaltain puolustusministeri on osallistunut Shangri-La-vuoropuheluun Yhdysvallat avasi oman suurlähetystön asean sihteeristöön vuonna 2011. Lopuksi haluaisin osoittaa, että tämä paikallaolon merkitys on tärkeä, eräs, joka näkyy erässä väärinkäsityksessä. EU-asian kokouksessa vuonna 2007 ASEAN halusi juhlia 30 vuoden kahdenvälisiä suhteita. EU oli enemmänkin kiinnostunut sisällöstä eikä niinkään paikallaolosta ja olivat sitä mieltä, että eu asean ulkoministerikokous samana vuonna oli riittävän kattava ja symbolinen. ASEAN taas piti kiinni tästä ajatuksestaan ja veti tämän toteutti tämän hankkeen, mutta EUn paikallaolo ei ollut riittävällä tasolla. Kun tuon kokoussalin ovet aukesivat, hallitusten ja valtion päämiehet löysivät sieltä mukavia ähm, nojatuolia, kun taas äh, näiden äh, valtionpäämiesten takana olivat heidän varamiehensä tavalliset tuolit. Mikä tässä oli tarkoituksena? Aasian edustajat halusivat antaa ymmärtää, miltä heistä tuntui. Heistä tuntui toisen luokan kansalaisilta. Mitä tämä kertoo meille aasialaiset, kun he menevät konferenssiin tai kokoukseen, he katsovat ensin, kuka sinne on tullut paikalle ja mikä asema tällä henkilöllä on heidän mielestään osallistumisen taso kuvastaa sitä, kuinka paljon merkitystä heille annetaan. Jos heidän valtion päämiehensä menevät paikalle, ja odottavat, että valtion päämiehiä tulee myös paikalle. Loppujen lopuksi sisältö on tietenkin myös asialaisille tärkeämpää, mutta muoto on tärkeä alussa. Se on osoitus kunnioituksesta ja osoittaa, että ollaan kiinnostuneita kumppanista ja siksi se tulee ensin. Tässä tapauksessa muoto e, tulee ennen sisältöä tai funktio seuraa muotoa, kuten arkkitehdit sanovat. Lopuksi haluaisin sanoa, että haluaako EU, että se nähdään arvokkana kumppanina ASEANissa. Silloin EUn täytyy esittäytyä tasavertaisena kumppanina ja katsoa silmästä silmään, ei minään saarnaajana, vaan sen pitäisi olla tällainen luotettava kumppani suuremmissa poliittisissa skenaarioissa. Haluaako EU, että se hyväksytään vahvana kumppanina, niin silloin sen täytyy esittäytyä yhtenä tiiminä, yksi kaikkien puolesta, kaikki yhden puolesta, kuten sanotaan. Haluaako, että EU mutta pidetään ASEANissa vakavasti ottavana kumppani. Sitten sen täytyy olla kaikissa peleissä mukana huippupelaajineen, e, eikä minään kakkosdivisioonan pelaajilla. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Now in, in my capacity of deputy chairman of the AFET commission. Nyt AFET-valiokunnan varapuheenjohtajana haluaisin antaa puheenvuoron Dato Servini Alina Brunei Salamin suurlähettiläälle, joka on tällä hetkellä ASEAN puheenjohtaja. Teillä on puheenvuoro. Um, Kiitoksia, puheenjohtaja. En halua paljon lisätä siihen, mitä edelliset puhujat sanoivat Aasian ja EUn suhteista, mutta sanoisin muutaman sanan. Bruneista. Brunei oli ASEAN kokouksen puheenjohtaja tänä vuonna. Brune ymmärtää ne haasteet ja ne monumentaaliset tehtävät, joita tähän puheenjohtajan postiin liittyy. Me olemme nyt ensimmäisen testin läpäisseet. Lokakuussa nimittäin isännöimme ensimmäistä ASEANin huippukokousta. Aivan kuten muutkin organisaatiot, niin Meidänkin organisaatiossamme ihmiset ovat äärimmäisen tärkeitä, yksilöt ovat tärkeitä ja kun jos katsotte meidän kokouksiamme tänä vuonna, niin me olemme korostaneet erityisesti niitä asioita, jotka ovat relevantteja ihmisille, nuorisoasioita, sellaisille asioille, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään, energia, ilmastonmuutos, ympäristö ja niin edespäin. Eli meidän tiimimme edustaa näitä asioita. Me haluamme ottaa huomioon ihmiset ja tulevaisuuden. Me teemme tällä hetkellä tiliä siitä, miten ASEANin niin yhteisen rakentamisponnistuksemme ovat edistyneet niin, että vuonna 2015 saamme tulosta näkyviin. Tämä työmme tulee olemaan äärimmäisen tärkeää kun siirrymme kohti ensi vuotta. Puheenjohtajana me pyrimme antamaan itsellemme riittävästi aikaa, jotta meillä on aikaa konsultoida kaikkia niin ASEANin maita kuin puheenvuorokumppaneitammekin erityisesti kaikkein hankalimmissa ja mutkikkaimmissa kysymyksissä. Aivan kuten edellinen puhuja sanoi, me tarkastelemme omia institutionaalisia kapasiteettejamme, kykyjämme institutionaalisia suhteitamme ja me toivomme, että meistäkin tulee osapuoli EASen. On erittäin, haluan vielä sanoa pari tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että viime vuonna järjestimme ulkoministereiden kokouksen, jonka tarkoitus on luoda vakautta EUn ja ASEANin tärkeisiin suhteisiin. Toivotamme Bruneihin myös heinäkuussa korkean edustajan. Hän varmasti pitää kokoustamme osallistumisen arvoisena. Ja lopuksi toivomme voivamme toivottaa tervetulleeksi EUn valtuuskunnan kaakkois maihin. Teiltähän on tullut valtuuskunta jo kymmeneen Aasian maahan ja toivon, että muitakin vierailuja on luvassa. Kiitos. Thank you. Next speaker on my list. Kiitoksia. Sara puheenlistallani on esittelijä tietenkin, edustaja Bytikoffer. Thank you, Chair. Uh, I also wanted... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää varapääsihteeriä ja herra Varnekea. Haluaisin esittää kysymyksiä kummallekin panelistille. Te, eh, hyvä varapääsihteeri, puhuitte ihmiskeskeisestä asennista ja ihmisten välisistä yhteyksistä. Haluaisin pyytää teitä hiukan selittämään, millaista potentiaalia että näette tällaisten ihmisten väliselle yhteydelle EUn ja ASEANin välillä? Ja herra Varnikelle kysymys. Te ette syvällisesti käsitelleet sitä roolia, joka Euroopan parlamentilla voisi olla suhteiden edistämisessä, joten ehkä haluatte lisätä muutaman kommentin tähän asiaan liittyen. Ja sitten kummaltakin panelista haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy kommenttiin, jonka Eera Langen esitti alkupuheenvuorossaan. Hän puolusti sitä, että yritettäisiin luoda mahdollisesti EU-asean parlamentaarinen kokous. Oletteko sitä mieltä, että tämä olisi järkevää? Millaisena näette tämän ehdotuksen? E, Jägl. Edustaja Jägl. Kuten. No, Jägl. Miss Jägl. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän panelisteja näistä tiedoista. Saan puhua Saksaa. Kiitoksia niistä tiedoista. Onko nyt hyvä? Kiitoksia niistä tiedoista, joita annoitte meille, jotka kyllä äh, äm, aiheuttivat sen, että meidän pitää hiukan nyt miettiä. On totta, hyvä varapääsihteeri, olen samaa mieltä kanssanne, että Euroopassa pitkään liian vähän kiinnitettiin huomiota aseanvaltioihin. Ja on varmasti myös oikein, jos sanotaan, että yksittäiset aseanvaltiot eivät myöskään niinkään keskittäneet katsotaan EU-hun, vaan EUn jäsenvaltioihin. On varmaan myös oikein, ja tämä on minun kolmas kohtani ja kysymykseni, että edut ovat erilaisia. Euroopan unioni taloudellisten etujen lisäksi, jotka varmasti ovat tärkeitä jotka ovat meillä etusijalla, niin myös Euroopan unioni, ei pelkästään suhteessa Euroopan unionin jäsenvaltioihin, vaan myös kokonaisuudessa, mutta meillä on aina myös eettisiä kysymyksiä eh, mukana, ihmisoikeuskysymyksiä, ne ovat aina mukana. Ja jos nyt katsomme näitä asioita yhdessä, mutta tavoitteena kuitenkin on pitkällä tähtäimellä, kuten sanottu, saada aikaan vapaakauppa-alue, joka olisi järkevää kummallekin suurelle ryhmittymälle, niin miten nämä erot voimme saattaa yhteen? Mitä odotatte meiltä? Mitä työtä meidän on tehtävä, jotta tämä tavoite saavutetaan teidän näkemyksenne mukaan, mutta myös teidän näkemyksenne mukaan, herra Varneke? tehän teitte tällaisia rajoituksia ja nostitte esiin puutteita, joita vielä on. Mitä voitaisiin tehdä ja mikä olisi kummallekin osapuolelle tärkeää? Ja jos nyt teemme mietintöä aseannista ja paremmasta yhteistyöstä, niin millaisia ehdotuksia meidän tulisi tehdä tai millaisia ehdotuksia hyväksyä? Uh, thank you. Gomes. Very interesting presentation. Kiitoksia. Erittäin kiintoisa, kiintoisat esitykset. Olen monien Varnekenin havaintojen kanssa samaa mieltä. Haluaisin kuulla teiltä ja Butikköferiltä vielä, että mitä tämän people-to-people-vaihdon osalta voitaisiin tehdä, mitä sitä voitaisiin edistää. Ja sitten toinen kysymys. Millaiseksi näette Indonesian kehityksen viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana? Demokratiahan, se, se kyseessähän on yksi suurimmista muslimimaista, ää, jotka haluavat kehittää demokratiaa. Me näemme selkeitä yhteyksiä muun muassa Burman Myanmarin kehitykseen mutta joku tänä aamuna Indonesia kongressissa kiinnitti kollegoiden huomion siihen, kuinka, vallat, var, va, kuinka äärimmäisen tärkeä on se sosiaalisen, sosiaaliturvajärjestelmä, jota Indonesiassa tällä hetkellä yritetään toteuttaa. Voiko tämäkin johtaa eri näkemyksiin ASEANissa. Ja sitten haluaisin puhua ASEANin roolista turvallisuuden tuottajana alueella. Meillähän on äm, muun muassa merirosvuuden torjunnan alalla saatu paljon edistystä siellä. Yhteistyön ansiostahan merirosvuutta saatettiin torjuta myös meri yleis, merioikeuden yleissopimuksen ansiosta. Mutta miten tästä voitaisiin siirtyä niiden jännitteiden eh, hallinnointiin, joita tällä hetkellä eh, ilmenee Etelä-Kiinan merellä ja myös Pohjois-Kiinan merellä? Joku Singaporen instituutista juuri tähdensi minulle tässä eräänä päivänä, että tällaista jännitettä saattaa olla jatkossa enemmän Kiinan ja Japanin suhteessa. Eli miten ASEAN tähän suhtautuu? Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaksi burmalaista eh, parlamentin jäsentä, herra eh, Win Ho, joka on edustajanhuoneen jäsen, ja edustaja Min Ho, joka on äm, ehm, eh, ylähuoneen jäsen. Kummatkin ovat täällä parlamentissa tutkimusmatkalla. Tervetuloa. Bene. Mm, prossimo oratore. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Göbels monsieur le président, chers collègues. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä kuuntelin hyvin tarkasti Aasia-Eurooppa-säätiön edustajan puheenvuoro, joka sanoi aivan erityisesti, että me muut eurooppalaiset kiinnitämme hyvin vähän huomiota suhteisiin asianmaihin jotka mielestäni olisivat kuitenkin luonnollisia kumppaneita Aasiassa. Totta kai meillä on hyvät taloudelliset suhteet. Ja keskusteluhan on sen osoittanut tähän asti ainakin. Mutta heti kun puhutaan taloudesta, niin sitten me heti äh, riennämme puhumaan heti ihmisoikeuksista. Totta kai ihmisoikeudet ovat elintärkeitä, mutta joskus tulee sellainen vaikutelma, että me laadimme hienolta kalskahtavia julkilausuvia meidän kannaltamme, mutta jotka asianmaiden edustajille ovat aika tekopyhää kuunneltavaa ja tekstiä, koska ovat hyvin usein pinnallisia kuitenkin, jos ajatellaan niiden sisältöä. Mehän hyväksymme kirjallisia päätöslauselmia torstai-iltapäivisin Strasbourgissa, ja harvemmin ne ovat mitenkään äh, tarpeeksi perusteltuja. Ajattelen, minä olen osallistunut asianmaiden kanssa pidettäviin kokouksiin jo vuodesta 1985 lähtien, ja mielestäni ihmisoikeustilanne on kehittynyt paljon myönteiseen suuntaan tuolla alueella. Nimenomaan jos ajattelemme keskeisiä perusoikeuksia, oikeus ravintoon, koulutukseen ja oikeutta työntekoon, ne ovat joskus paremmin taattuja maissa jossakin asian maissa kuin jossakin Euroopan unionin maissa. Me emme tiedä laisinkaan riittävästi sitä, mitä mitä tapahtuu asian maissa. Minulla on siitä ihan kourituntuvia todistuksia, kun Myanmarissa, kun Myanmar otti kiertävän puheenjohtajuuden asian maiden järjestössä. Ja tämä koettiin myös tuntuvasti EU-ssa. Tuolloin parlamentti otti kantaa sotilasdiktatuurin puheenjohtaja, puheenjohtajuuteen ja jotkut Aasian maatkin hyvin hienovaraisesti ilman mitään sen suurempia julkilausumia sanoi, pyysivät, että Myanmar luopuisi omasta vapaasta tahdostaan asianin kiertävästä puheenjohtajuudesta. Mielestäni tämä on hyvä osoitus tämän tyyppisestä painostuksesta, jota on harjoitettu yhä enemmän ja enemmän joissakin alue- joillakin alueellisilla, jossakin alueellisissa konflikteissa, jolloin eli muut asian maat puuttuvat asioiden kulkuun välttääkseen pahimman skenaarion. Vielä lopuksi haluaisin puhua asianmaiden parlamentaarikoista. Milloin on ollut kunnia edustaa Euroopan parlamenttia kolmeen otteeseen, muistaakseni? on parlamentti, joka vielä etsii omaa muotoaan, se on hyvin muodollinen vielä olemukseltaan. Me yritämme saada siitä jonkinlaista AKT, eli Afrikka, Karibia, Tyynimeri, yleiskokous, niin kuin meillä on Euroopan unionin ja näiden kolmen alueen kanssa. Mutta me pyrimme käymään hyvin jäsenneltyä vuoropuhelua, niin kuin sanoin valiokuntamme puheenjohtajalle. Me pyrimme käymään vuoropuhelua tämän äh, toimielimen äh, edustajien jäsenten kanssa. Viime vuonna minä olin läsnä, kun käytiin keskustelua konfliktista, joka liittyi Etelä-Kiinan meren alueeseen. Ja tuolloin käy, käynnistettiin todellinen poliittinen vuoropuhelu, se oli kannustavaa, rohkaisevaa ja sitä pitää tukea jatkaa, koska siellä tuli esille yksi, yksi tärkeä kysymys tuo maailmankolkan kannalta ja sillä on myös heijastusvaikutuksia muuhun maailmaan. Kiitos. Merci, cher collègue. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos hyvä kollega, te saatte nyt vastata ensiksikin Herra Lin aloittaa ilmeisesti vastauskierros. Thank you, Chair. Um, first of all, uh, to your uh, query regarding the... Kiitoksia. Ensinnäkin, mitä tulee tähän ihmiskeskeiseen Aasiaan ja people-to-people um, verkostoitumiseen. ASEAN on usein nähty byrokraattisena järjestönä, joka on hallituksen johtoinen ja asioita tehtäisiin niin, että ihmiset eivät välttämättä tietäisi niistä. No, johtajamme ovat nyt tietoisia tästä ongelmasta ja jokaisessa huippukokouksessa, jossa tapaamme kansalaisjärjestöjen nuorison edustajia säännöllisesti, niin annamme heille mahdollisuuden keskustella meidän kanssamme ja viimeisimmässä huippukokouksessa johtajat ymmärsivät, että ihmisiä, ihmiset täytyy ottaa vakavasti. Ihmiset täytyy ottaa osaksi meitä. Ja todellakin viimeisimmässä huippukokouksessa halusimme, että eri maiden ihmiset olisivat näkyvämpiä, näkyvämmässä roolissa – me toivomme siis ihmiskeskeisen Aasian ja ASEANin. Emme ole vielä sitä saavuttaneet, mutta olemme mielestäni menossa oikeaan suuntaan. Johtajat ovat tietoisia tästä asiasta. Sitten tämä äh, yhteyksien ja verkkojen rakentaminen ihmisten välillä, people-to-people -people connectivity. Me tarvitsemme tietysti infrastruktuurit ja verkot jos ei ole infrastruktuuria, niin se ei ole mahdollista. Infrastruktuurin ansiosta on helpompaa muun muassa matkustaa alueiden välillä. Tämä on yksi verko, verkottumisen ja verkkojen rakentamisen painopiste, jota korostamme. Erityisesti tässä verkkojen, verkkoinfrastruktuurin rakentamisessa ää, Olemme saaneet paljon apua ja sitten mitä tulee tähän people-to-people verkottumiseen, niin se varmasti, alueiden välillä siis, niin se varmasti mahdollistuu sillä tavalla, että saadaan ihmiset matkustamaan enemmän. Ja ehkäpä opiskelijavaihto, yliopisto-opiskelijoiden vaihto auttaa, tällaiset op- opiskeluvaihto-ohjelmat. Uskon myös, että esimerkiksi nuoret mielellään matkustavat, muun muassa meidän alueemme nuoret matkustavat säännöllisesti tai on ohjelmia, joiden myötä nuoret matkustavat Kiinaan, Japaniin. Tämä on mielestäni hyvä keino saada aikaan enemmän tällaista people-to-people-verkottumista alueiden välillä. Ehkäpä enemmän tietoa kouluissa olisi syytä antaa meidän alueestamme. Sillä tavalla ihmiset ja kansat oppisivat paremmin tuntemaan toinen toisiaan, tietäisivät mitä, mm, mitä asia on ja toisaalta mitä Euroopan ja EU on. Sitten toinen kysymyksenne. Te puhuitte siitä, että Euroopan osapuoli ei välttämättä kiinnittäisi huomiota ja teillä on erilaisia intressejä. No, eli, eli vapaakauppasopimus, se on asia, joka EUlla on jo yksittäisten maiden kanssa – tässä vaiheessa hän meillä on jo äh, sopimuksia alueellisista vapakauppasopimuksista, mutta se ei vielä riitä. Olen ymmärtänyt teidänkin valtuuskuntanne puheista, että toivottavasti äh, tämän yhteisön valmistumisen jälkeen vapakauppakeskustelut jatkuvat. Tällä hetkellä me kuitenkin jatkamme yksittäisten maiden kanssa vapakauppasopimuksia, <clears throat> mutta ehkäpä vuoden 2015 jälkeen saamme edistystä tällä saralla. Te esititte kysymyksen siitä, kuinka te voitte auttaa. No EU on jo auttanut paljon, olemme erittäin kiitollisia avusta. Yleisemmin apu on suuntautunut integraatioon, mutta ne todelliset tarpeet asemissa tällä hetkellä liittyvät nimenomaan verkottumiseen, verkkojen rakentamiseen ja kehityskuilun kaventamiseen. Tätä tarvitsemme Tähän me pyrimme, kun haluamme saada aikaan tämän talo, haluamme saada taloudellista kehitystä aikaan vuoteen 2015 mennessä, eli kehityskuilu ja verkottuminen. Teidän apunne ei aina välttämättä ole suuntautunut prioriteettihankkeisiin, mutta prioriteettihankkeitahan ovat nimenomaan tämän kehityskuilun kaventaminen ja köyhimpien maiden auttaminen. Eli jos katsotaan tällaisia hankkeita, joiden osalta te voisitte parhaiten auttaa, niin tällä hetkellä ne ovat näitä prioriteettihankkeita, joita meillä on. Ihan millä tavalla, mikä tahansa apu on tarpeen. Ja mitä tulee tähän verkottumiseen, ei sen tarvitse aina olla infrastruktuuriapua. Voi, teillä on paljon kokemusta siitä, miten kommunikoitte, miten olette kommunikaatioverkkoja rakentaneet. Eli teillä on paljon tietoa, jolla voitte auttaa meitä. Kaikki apu on tärkein. Teidän apunne on tällä hetkellä kohdistunut integraatio, mutta tällä hetkellä tarvitsemme tai meidän tavoitteemme on rakentaa tämä yhteisö vuoteen 2015 mennessä. Ja sillä saralla me eniten apuakin tarvitsemme. Niin ehkä kollegani vastaa toisen osioon, mutta sitten te kysyitte, esititte kysymyksen siitä, kuinka Aasia voi tuoda turvallisuutta, mikä on Aasian turvallisuusrooli. Niin. Tällä hetkellähän me tarjoamme foorumeita alueellamme maille tavata, keskustella, niin että eri osapuolet voivat tavata. Kun katsotaan vaikkapa asian alueellista foorumia ERF, niin tämä on ainoa foorumi, jolla kaikki kuusi osapuolta ja myös Korean Niemimaa on edustettuna. Tämä on sellainen foorumi, jolla voimme keskustella. Voimme käydä myös kahdenvälisiä keskusteluita, sellaisiakin, jotka eivät juuri tällä hetkellä voi jatkoa, joten tämä on hyvä asia. Ja Meillä on toinenkin foorumi, mutta sen puhumisesta minulla ei ole paljon... Minä, minulla ei oikeastaan ole aikaa puhua siitä. Annan kollegalle puheenvuoron. Thank you. Thank you for your questions. Kiitoksia, kiitoksia kysymyksistä. Ensin haluaisin vastata eh, edustaja Bytikoferin kysymykseen näistä ihmisten välisistä suhteista ASEANissa ja EUssa. Voin ainoastaan kertoa niistä kokemuksista, joita meillä on asia Eurooppa säätiössä, jossa teemme tätä laajemmalla tasolla. Koulutuksen ja kulttuurin saralla meillä on hyvin paljon ihmisten välistä vaihtoa. Ei se tarkoita, että me viemme ihmiset välttämättä toiseen paikkaan, mutta yritämme helpottaa vaihtoja, helpottaa yhteistyötä, tuomme päätöksentekijöitä yhteen, yritämme tuoda taiteilijoita yhteen, emme mm, tee mitään kuorovaihtoa tai ähm, vien jotain näyttelyitä toiselle mantereelle, vaan yritämme mahdollistaa sen, että nämä ihmiset voivat tehdä työnsä paremmin, luomme verkostoja ja niin poispäin. Näillä saroilla meillä on erilaisia hankkeita äh, äh, e, kutsun kaikki katsomaan esimerkkejä nettisivultamme www. Äh, www.asef.org. Sieltä löytyy näitä esimerkkejä. Tämä voisi olla esimerkki myös EUlle. Eräs asia, joka minulle tuli mieleen, tuli AIPA-asian parlamentin kokous, joka on varsin tällaisessa syntymävaiheessa vasta eurooppalaista standardeista katsottuna. Olisi hyvä, että osallistuisitte siellä. Tiedän, että Saksan hallitus on siellä hankkeessa mukana, auttaa sihteeristöä, auttaa ihmisiä, jotka työskentelevät valiokunnissa tai sihteeristössä, verkostoinnissa ja kommunikaatiossa. Tärkeää on kuitenkin olla mukana AIPAN kanssa ja katsoa, mitkä ovat heidän tarpeensa, eikä mennä sinne sillain, kun vainisti sanoa, että tätä te tarvitsette, me tiedämme, miten parlamentti hoidetaan, vaan katsoa, että mitä heidän vaatimuksensa ovat ja katsoa sitten, mitä Eurooppa voi tarjota. Sama koskee turvallisuusalaa, jossa ASEAN on hyvin sitoutunut ja EU ei ole ollenkaan mukana. Olisi mielenkiintoista katsoa, mitä sieltä oikein keskustellaan, mikä heitä kiinnostaa, millaisia työryhmiä heillä on, millaisia asioita he käsittelevät. Täällä mainittiin merirosvous esimerkiksi ja mitä EU sitten voi tarjota ja sitten sitä pitää tarjota. Tämä on tärkeää. Onko järkevää luoda tällainen EU-ASEAN parlamentaarinen kokous? En tiedä, minulle kokemusta maneiden välistä parlamentaarisista kokouksista. Se on ihan teidän tehtävänne. Edustaja Jegle nousi esiin kysymyksen taloudellista sitoumuksista, mutta se, että Euroopalla on eettisiä kysymyksiä, standardeja, ei Euroopan tietenkään tarvitse piilottaa niitä, kun se on yhteyksissä e- Aasiaan. Minä vain yleisesti aina suosittaisin sanoa, että sanotte mitä uskotte, kerrotte mikä on teille tärkeää, mutta myös kuunnella kuunnelkaa, katsokaa mitä toinen osapuoli sanoo, mikä heitä kiinnostaa. Ihmisoikeusalalla, mitkä ovat nämä erityishuolenaiheet? Ne ovat erilaisia. Meillä on erilainen näkemys ihmisoikeuksista kuin Aasiassa. Ja on tärkeää sanoa, mitä mieltä olette, mutta sitten myös kuunnella ja katsoa, mitä yhteistä löytyy. Miten voimme kohdata tasavertaisina kumppaneina. Sitten mitä tulee ASEAN ja EUn yhteistyöhön. Mainitsitte turvallisuusalan edustaja Gomes ja minä muistin yhdestä, turval, yhdestä menestyksekkäimmistä hankkeista, nimittäin ASEHin missio, jossa EU osallistui ASEANin missioon tämä voitaisiin ehkä toistaa jossain toisessa yhteydessä. Hallitukset voivat sitten päättää siitä. Ja viimeinen asia, jonka halusin sanoa, oli tämä kollega, joka mainitsi tällaisen vertaispaineen ASEANin sisällä. No kyllä sillä on roolinsa, kyllä. Sitä löytyy myös Euroopan unionissa. Painetta tulee ulkopuolelta, Venäjältä, Yhdysvalloilta ja niin poispäin, mutta sitten eh, eurooppalaisten kesken löydämme konsensuksen ja eh, painostamme sinne tänne. Ja samoin käy myös ASEANissa. Jälleen kerran mielestäni on tärkeää, että me eurooppalaisina, kun me eh, toimimme ASEANin kanssa, on se, että me aina katsomme ja näemme, keitä ovat ne ihmiset, jotka ovat lähimpänä meitä, joita haluamme tukea ja kysyä heiltä, millaista tukea he oikeastaan haluavat, millaista tukea, tukea he pyytävät ja sitten käsitellä sitä, eikä niinkään eh, viedä eteenpäin jotain agendaa, jota me pidämme tärkeänä täällä Euroopassa tai mm, muualla maailmassa, vaan parempi käydä vuoropuhelua. Toivottavasti tämä vastaa teidän kysymyksiinne noin suurin piirtein. Thank you. Now we continue the program with the... Kiitoksia. Sitten jatkamme ohjelmassa. Viimeiset kolme puhujaa. Herra eh, Jonathan Holslag, joka on Brysselin eh, Kiinan tutkimuksen instituutissa tutkijana sitten tohtori Clara Portela, joka on apulaisprofessori Singaporen Management-yliopistossa, ja sitten professori Jürgen Ryland, joka eh, on Kaakkois-Aasian tutkimuskeskuksessa Freiburgin yliopistossa. Nyt herra Holslag, teillä on puheenvuoro. The order of it. Dr. Portella. Yeah, okay. Ehkä muuttaisimme hiukan järjestystä. Tehän tulitte Singaporesta saakka, Portella, joten ehdotan, että sinä saat aloittaa ja sen jälkeen saksalaiset vierat ja muut. Minä tässä juuri hyppäsin metrosta ulos, minun ei ole tarvinnut edes matkustaa pitkä matka. How can I? Okay. Thank you very much for this kind offer. Kiitoksia kovasti tästä ystävällisestä tarjouksesta, mutta meillä on vielä aikaa. Nyt on teidän vuoronne. Selvä. Yritän puhua äärimmäisen lyhyesti. Alkuperäisessä ehdo, äh, alkuperäinen ehdotukseni oikeastaan koostui kolmesta osiosta. Se alkoi keskustelulla strategisista intresseistä, joita EUlla ja ASEANilla on. Pohdin myös sitä, kuinka monet, molemmat osapuolet äh, näkevät toinen toisensa ja missä nyt mennään näiden suhteiden rintamalla. Ehkä hyppään näiden yli ja menen suoraan ehdotuksiin siitä, miten kumppanuus voi vahvistua. Kuten tausta niin voitte lukea, joka toivottavasti on tau, tuolla, saatavilla tuolla kokoussalissa niin siitä käy ilmi, että meidän todellakin tulisi vahvistaa suhteitamme ASEANin kanssa. Kumppanuus on äärimmäisen tärkeä, mutta ei mitenkään ilmeinen, itsestäänselvä. Keskusteluiden aikana monet puhujat ovat jo korostaneet sitä, että alueiden välinen yhteistyö on erittäin tärkeä syy sinänsä jo syventää suhteita – Monet puhujat puhuivat geopoliittisista intresseistä, joita Euroopalla on, kun se haluaa vahvistaa niin integraatiota. Ja omassa asiakirjassani sanon, että kaikki ei ole kuitenkaan kauhean yksinkertaista. Ja kun puhutaan yhteistyön edistämisestä, niin mielestäni on äärimmäisen tärkeää Euroopan unionille toimia. Ei niinkään, että yritetään laajentaa kumppanuutta, ASEANin kanssa. Ei tarvitse edes alkaa perustaa uutta vaihtojärjestelmää, vaan täytyy ensin keskittyä nykyhetkeen pohtia, mitkä ovat intressimme ja missä voimme saada aikaan vipuvoimaa. Paljon vaihtoa molempien osapuolten välillä on jo, mutta meidän täytyy tehostaa toimintaamme. Asiakirjassani ehdotan siis ennen kaikkea sitä, että asetettaisiin selkeät prioriteetit, painopisteet. Ja kun puhutaan turvallisuudesta, niin Mielestäni EUn ja ASEANin välisten suhteiden tulisi perustua selkeään työnjakoon, aivan kuten aiemminkin jo olen sanonut tässä parlamentissa. Mielestäni ei ole hyödyllistä eikä edes tarpeenkaan Euroopan unionin mm, tulla alueen tärkeäksi turvallisuustoimijaksi, mutta ASEANin kannalta olisi hyvä asia, jos Euroopan unioni voisi tarjota Äh, enemmän turvallisuutta, äh, että Kaakkois-Aasiaan, siis myötä vaikuttaa turvallisuustilanteeseen Kaakkois-Aasiassa aivan kuten muuallakin maailmassa. Mitä tulee taloudelliseen yhteistyöhön, mielestäni meidän tulisi olla hyvinkin kielikeskeläisuutta sen suhteen, mitä toivomme, millaisia toiveita esitämme. On tietenkin tarpeen vahvistaa ja avata uusia taloudellisen vaihdon teitä, mutta meidän tulisi olla tietoisia siitä, millaisia vaikutuksia tällaisella voisi olla ASEANin heikoin, heikompiin jäseniin. DG Trade tässä muistaakseni 2010 laati tutkimuksen, jossa teki selväksi sen, että ähm, se, miten heikommat ASEANin maat hyötyisivät kaupan vapauttamisesta, niin se ei olisi kummoistakaan. Eli meidän täytyy laatia sellaista kauppapolitiikkaa, joka menee pidemmällekin kuin vain liberalisointi. Alue, joka, jonka pitäisi huolettaa molempia osapuolia, on kaupungistuminen, urbanisaatio. Se on ehkäpä kaikkein tärkein ongelma Aasiassa ja Kaakkois-Aasiassa – ja sen parantamiseksi voimme varmasti tehdä yhteistyötä. Ja sitten jos puhutaan prioriteeteista, niin EU on, kyllä syytä vahvistaa koordinointia. Ensinnäkin ulkosuhdehallinnolla on mielestäni paljon enemmän, te- sillä pitäisi olla suurempi rooli. Kun olen puhunut diplomaattien kanssa, niin ymmärsin, että siellä oltiin aika skeptisiä ulkosuhdepalvelun suhteen. Sen sijaan, että se esittäisi omia politiikkojen asiapolitiikkojaan, niin mielestäni sen tulisi vahvistaa sisäistä koordinaatiota jäsenvaltioissa ja myös sidosryhmien välillä ennen kuin se alkaa ehdottaa uusia aloitteita. Toiseksi ennen kuin järjestetään ministerikokouksia, niin ulkosuhdehallinto voisi tehdä paljon enemmän virtaviivaistaakseen agendaa, ottaakseen huomioon eri jäsenvaltioiden ja sidosryhmien toiveet. On myös oleellista, ja olemme usein sen puhuneet tästä, meillähän on erittäin tärkeitä ohjelmia, kuten alueellisen integraation tukiohjelma, Aasian verkottumisohjelma, johon EU haluaa vaikuttaa. ja Euroopan unionin instituutiot ovat luvanneet tukensa tätä varten, mutta jotta tästä tuesta olisi hyötyä ja se olisi minkään arvoinen, niin meidän tulisi koordinoida 27 kohta 28 jäsenvaltion kesken enemmän. On myös ehdotuksia, jotka liittyvät turvallisuustilanteeseen, siihen, että tulisi lisätä investointeja ja niin edespäin. Mutta kun otetaan huomioon, miten vähän aikaa on, niin minä hyppään näiden kohtien yli ja teen johtopäätöksen. Toistan vielä kertaalleen sen, että mielestäni vahvan kumppanuuden avain ja salaisuus on tehokkuus. Ei koko tai toimiala, vaan se, että se mitä tehdään on tehokkaampaa. Se, mitä meillä jo on, sen tulisi toimia paremmin. Kiitos. Eh, Kiitoksia siitä, että puhutte lyhyesti sitten tohtori Clara Portella. Teillä on puheenvuoro. Very much. So my presentation is being... Kiitoksia. Esitykseni kai näkyy tuolla pian, vaikka en istukaan tässä, niin ja sitä voidaan sitten seurata. Ajatukseni on ainoastaan antaa lyhyt kokonaiskuva, koska Minulla on vähän aikaa ja korostaa niitä ASEANin kehityssuuntauksia, jotka ovat tärkeimpiä EUn tulevaisuuden kehitykselle. Ensinnäkin, mitä tulee tähän alkuperään ja järjestön kehitykseen, niin ASEAN ei alun perin sitä ei perustettu integraatioprojektiksi. Taloudellinen integraatio aloitettiin hankkeena 90-luvun alkupuolella. Pää, asenin pääpiirteet ja toimintatapa, joka on dramaattisesti erilainen kuin EUn toimintatapa, niin sitä voidaan kutsua ASEANin tavaksi. Se eh, tarkoittaa täyttää suverenisuuden tunnustamista ja eh, sitä, että ei puututa toisen asioihin. Päätöksenteko on ainoastaan hallitusten välistä ja ehm, toimintatapa on konsensus ja konsultaatio ja yritetään myös välttää toisten jäsenten julkista kritisointia eh, pääläpimurto järjestön kehityksessä oli vuonna 2007, kun allekirjoittiin ASEAN peruskirja tässä ajatuksena oli tehdä ASEANista enemmän tällainen sääntöihin perustuva järjestö, sillä annettiin oikeushenkilöys ja äh, sitten luotiin kolme yhteisöä, joista puhun myöhemmin pian, mutta joka tapauksessa huolimatta siitä, että tämä ähm, peruskirjan allekirjoittaminen oli äh, virstan pylväs tämän järjestön institutionalisoinnissa, joka tai ei oltu alun perin edes ähm, äh, sitä oltu haaveiltu, niin ASEANilta puuttuu kuitenkin vielä parlamentaarinen ulottuvuus ja ASEANin tavasta vielä pidettiin kiinni. Siellä on hyvin heikko parlamentaarinen ulottuvuus, mutta se ei siis todellakaan ole kovinkaan vahva. Niitä tulee näihin kolmeen yhteisöön. Jonkinlaista edistystä on tapahtunut äh, niiden kaikkien täytäntöönpanassa. Nämä kolme yhteisöä ovat hyvin erilaisia kuin ne yhteisöt, joita meillä on EU:ssa. Yksi on sosiokulttuurinen yhteisö, sitten meillä on poliittis-turvallisuusyhteisö ja sitten talousyhteisö. Talousyhteisö on ehkä lähinnä sitä, mitä EU:ssa meillä oli ensimmäinen pilari. Mitä näihin muihin tulee, niin on luotu ihmisoikeuselin sosiokulttuurisen yhteisön sisällä ja tämä löytyy myös raportista, niin se, että on vahvistettu yhteistyötä useiden ASEANin jäsenvaltioiden kesken, vaikka kaikki eivät olekaan tässä yhteistyössä mukana, mm, niin samantyyppinen kehitys on poliittis turvallisuusyhteisössä Ähm, sielläkin on turvallisuusyhteistyötä esimerkiksi merirosvouden torjumisessa jossa ainoastaan osa asemanimaista ovat mukana. Se, mikä on mielenkiintoista tässä kehityksessä, on se, että se on samankaltaista kuin tämä vahvistettu yhteistyö, josta on keskusteltu niin pitkään EU-ssa, joka nyt vihdoinkin on tullut melkein kaikkiin EUn yhteistyön muotoihin mukaan. Ja sitten äh, lopuksi puhun ihan lyhyesti nykyistä haasteita. Äh, ennen moni monimuotoisuus, monipuolisuus jäsenvaltioiden välillä, kulttuurilliset erot ja myös taloudelliset erot, joita jäsenvaltioiden välillä oli, niin sitä pidettiin haasteena edistyksen edistämiselle ja edistystä on myös poliittinen epävakaus joskus vaikeuttanut. Kuitenkin tämänhetkiset haasteet ovat ennemminkin se, että Kiinan kasvava poliittinen ja taloudellinen valta asian alueella jakaa näitä valtioita ja erityisesti nämä kiistat, jotka liittyvät eteläisen Kiinan mereen. Ja sitten Indonesian profiilin nousu, joka on johtanut jotkut tarkkailijat arvioimaan, että vaarana on, että asianin merkityksen väheneminen Indonesian eliteissä voisi myös vaarantaa koko järjestön tulevaisuuden. En nyt käsittele näitä ulkosuhteita. Itse asiassa asia on hyvin avoin järjestö. Sillä on erilaisia yhteistyömuotoja alueella ja se on menestyksekkäästi onnistunut luomaan tämän asian alueellisen foorumin, josta on puhuttu jo aikaisemmin. Nyt menen tähän viimeiseen kalvoon, niin mikä rooli EUlla sitten voisi olla? Mitä EUlta voitaisiin odottaa? suhteessa tähän järjestöön, joka on myöskin alueellinen integraatioprosessi tällä hetkellä, mutta joka on luonteeltaan niin erilainen kuin EU. Ensinnäkin EUlla on intressinsä ASEANin kehityksessä, erityisesti siinä, että ASEAN pidettäisiin keskeisenä, koska se on yleisesti kiinnostunut monenkeskisyyden eh, ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta eh, kaakkois Toiseksi EU-avun lippulaiva ASEANin on eh, pitkään ollut integraatioapu. Kuitenkin tämä rooli ei enää ole niin merkittävä kuin se on ennen ollut, koska muitakin virastoja on sinne perustettu, jotka ovat kiinnostuneita tekemään aivan samaa asiaa, ja siksi eh, EUn täytyy löytää vaihtoehtoisia yhteistyömuotoja ASEANin kanssa, jotta sillä olisi vaikutusvaltaa muilla aloilla. Joten mitä tulee integraatioapuun, voitaisiin myös pohtia sitä, että oltaisiin sitoutuneempia konfliktin ratkaisussa Myanmarissa nyt, kun valtio on tehnyt tärkeitä uudistuksia ja se on varmasti oikealla tiellä monella saralla. Kuitenkin EUlla voisi olla myös hyödyllinen rooli. Se voisi helpottaa ja jopa ratkaista joitakin näitä jännitteitä, jotka ovat nousseet esiin. Ja lisäksi EUlla on myös mahdollisuus myydä kokemustaan alueellisten ongelmien ratkaisussa. eu ssahan niitä on ollut ennen, jotta yritettäisiin löytää ratkaisu eteläisellä Kiinanmerellä. Kiitoksia. Third speaker, eh, professor Jürgen. Kolmas puhuja, eh, professori Jürgen Ryland. Persons. Kiitoksia kovasti arvon puheenjohtaja, pääsihteeri ja apulaispääsihteeri ja parlamentin jäsenet. Niin, rahoituskriisi ja talouskriisi on ollut melkoinen veden jakaja alueella. Se on vaikuttanut aasialaisten instituutioiden kehittämiseen. Se on kirvoittanut pitkälle meneviä uudistuksia, jotka kulminoituivat tähän Aasian peruskirjaan ja, tarkoitu, ja aikeeseen luoda Aasian yhteisö vuoteen 2015 mennessä. Halutaan myös saada sääntöihin perustuva organisaatio ja sellainen organisaatio, joka keskittyy ihmisiin. Ja tämä toi muassaan monia normatiivisia muutoksia, koska peruskirjassa peräänkuulutetaan ihmisoikeuksia, hyvää hallintoa, oikeusvaltion periaatteita, muita tällaisia normatiivisia tavoitteita, jotka liittyvät tähän organisaatioon. Tässä mielessä ASEANin peruskirja onkin ollut erittäin tärkeä tämän organisaation, organisaation kehityksessä. Se lupaa enemmän kansalaisoikeuksia, kuin koskaan aikaisemmin. Ja meillä on myös Aasia, ASEANin ihmisoikeuskomitea, jonka tarkoitus on suojella ja edistää myös naisten ja lasten oikeuksia. Tämähän on mainittu jo aiemminkin, tämä ASEANin ihmisoikeusjulkilausuma. Ja tämä julkilausuma ää, takaa kaikki ne poliittiset ja kansalaisoikeudet, jotka on kirjattu jo YK ihmisoikeusjulkilausumaan tai perussopimukseen, ja tässä on, se lisä, sisältää myös useita muita oikeuksia. Monet usein valittavat, että näissä uudistuksissa on ollut aukkoja tai virheitä. Yksi kritiikin paikka on ollut se, että oikeudet ovat kontekstiin sidottuja. Täytyy kuitenkin muistaa, että että poliittinen, taloudellinen ja uskonnollinenkin tausta on aivan erilainen. Myös kansallisen turvallisuuteen liittyvät huolet täytyy ottaa huomioon. Ja ne tietysti ehkä saattavat jossain määrin oikeuttaa oikeuksien supistamista. Sitä on kuitenkin kritisoitu. Ja ihmisoikeus julkilausumat kuitenkin nojautuu kaikkiin muihin ihmisoikeusjulkilausumiin, eikä tässä pitäisi olla mitään väärää, mutta haluaisin tähdentää, että usein nämä kolme aasialaista asiakirjaa korostavat vahvasti kollektiivisia oikeuksia, ryhmäoikeuksia ja korostavat yhteisöllisiä perinteitä tällä alueella – ja tämä on johtanut siihen, että kansalaisjärjestöt ovat olleet epäileväisiä. Tahot, jotka väittävät, että tällainen yhteisöllinen perinne on usein ollut ikään kuin käsikassarana, on yritetty sillä tavalla perustaa ihmisoikeuksien rajoittamista. Sitten rajalliset mandaatit. Jotkut sanovat, että asia niin ihmisoikeuskomitea on hampaaton se suojelee kyllä äh, ihmisoikeusoikeuksia, niitä, joita ihmisoikeus äh, ihmiset pitäisivät tärkeinä, äh, joiden osalta kansalaisjärjestöt tai kansalaiset esittävät valituksia, keskittyvät sellaisiin asioihin, joista useimmiten valitetaan – väitetään, että se ei ole oikea ihmisoikeuselin, vaan että se tyytyy lähinnä kapasiteetin rakentamiseen. No sitten jotkut väittävät, että, että viittaus YK peruskirjaan aiheuttaa oikeudellista moniselitteisyyttä. Ja siinähän korostetaan kansallista suverenisuutta, mutta Se saattaisi olla ristiriidassa suojeluvastuun kanssa, joka selkeästi menee pidemmälle kuin kansallinen suvereenisuus ja siihen liittyvät huolenaiheet. Sitten näiden asiakirjojen ei-sitova luonne. Jotkut sanovat, että ei ole mitään tahoa, johon ihmiset voisivat kääntyä saadakseen oikeutta tai muutoksen hakua, jos jäsen valtiot eivät noudata ihmisoikeusperuskirjaa, eikä ole mitään mekanismeja valittaa, jos on ihmisoikeusrikkomuksen uhri. Ja sitten on valitettu myös siitä, että sidosryhmien osallistuminen on heikkoa. Kriitikot korostavat näiden lakien salaista luonnetta, kuten vaikka ihmisoikeusjulkilausuman. No, tästä en oikeastaan voi pitkään puhua sitten vielä ihan lyhyesti puhun viittauksesta, joka liittyy ohjeisiin rekisteröityä kansalaisjärjestön jäseneksi. Sitä, pide, sitä on verrattu samanlaiseen järjestelmään kuin autoritäärisissä maissa 60- tai 80-luvulla, eli ihmisille annetaan oikeus osallistua hankkeisiin, jotka eivät kuitenkaan keskity osallistujien vastuuseen ja valtaan eikä päätöksentekoonkaan, vaan näitä henkilöitä yleensä käytetään ikään kuin jonkinlaisena keinona määrätä ihmisiä. Monien on myös kritisoitu maita, jotka jotka täytäntöönpanevat näitä asiakirjoja, mutta ASEANhan on hallitusten välinen organisaatio, joten kansallisten hallitusten, poliisiviranomaisten ja oikeusviranomaisten tehtävä on näitä täytäntöönpanna. En haluaisi pitkään tästäkään puhua, koska kuva on aika vaihtelevainen. Se vaihtelee maittain, joten ei ole oikeastaan mitään järkeä, eikä oikeastaan tee edes tälle asialle oikeutta puhua ää, tästä vain lyhyesti. Muutama seikka kuitenkin. Ihmisoikeus, yleissopimukseen liittymishaluttomuus. No, olen tässä tarkastellut 16 sopimusta ja 37 prosenttia on liittymisaste niiden sopimusten osalta, jotka on ratifioitu. Perustuslailliset turvakeinot ovat kuitenkin olemassa, ne antavat ihmisille yksilöllisiä ja laajempiakin oikeuksia ja myös sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia oikeuksia, joissa maassa on myös jopa demokratialauseke, mutta on myös puutteita joidenkin maiden perussopimuksessa on puutteet, jotka liittyvät vaikka tasa-arvoon, kuolemanrangaistukseen, etc. Huolestuttavampaa on kuitenkin se, että usein perustuslaissa käytetään sellaisia sanamuotoja, kuten kuten laissa sanotaan tai säädetään. Tämä usein kyllä on omiaan kutistamaan kansalaisten oikeuksia. Meillä on, myös, on olemassa edelleen myös monia ikään kuin hätätilalakeja, joita on jopa muutettukin tietyissä tapauksissa, mutta ei monissa. Muissa tapauksissa niitä on vielä olemassa. Ja sitten oikeuslaitos. Sehän on tietysti myös huolettava tietyissä maissa. Perustuslakituomioistuimia on perustettu, tähdentäisin, että erityisesti Indonesian perustuslakituomioistuinta joka, jota tarkkailijat pitävät korruptoimattomana. Ja se on aika itsenäinenkin autonominen, on osoittautunut autonomiseksi päätöksissään ja antamissaan tuomioissa. Se on tehnyt tärkeitäkin, antanut tärkeitäkin tuomioita. Sitten poliisi, no poliisiin liittyy ongelmia, se on usein alimiehitetty, alipalkattu. Turvasektorin uudistus tuttuus on ehkä avittanut jonkin verran. Sitten muutama sana johtopäätöksen omaisesti. Eli mitä EUn tulisi tehdä ASEAN politiikassaan? En puola niitä aiempia politiikkoja, jotka ovat nojautuneet materiaalisiin sanktioihin. Mielestäni ne eivät toimi hyvin. ASEAN on taloudellisesti pitkälle kehittynyt alue, se on kehittynyt nopeasti ja kehittyy. Sillä on muitakin vaihtoehtoja, Kiina ja muita nousevia talousmahteja, joten minä puhuisin enemmänkin sen puolesta, että käytettäisiin hyväksi ASEAN toiveita saada kunnioitusta ja uskottavuutta kansainvälisissä instituutioissa. Se on usein paras motivaation lähde ASEAN, ASEAN maille. ASEAN maat tulisi sitouttaa ihmisoikeuksiin ei asymmetrisellä tavalla, vaan symmetrisellä tavalla niin, että saataisiin näkyviin niitä ongelmia, joita täällä on jo mainittukin. Lopetan tähän. Voisin vielä sanoa pari sanaa parlamentaarisesta toiminnasta, mutta jätän teille mahdollisuuden kysyä siitä. Mm, tempo ei veramente... Hyvä. Aikaa on todella vähän. Olen pahoillani siitä, että olen tiukkana, mutta minun pitää pitää kiinni näistä puheenjohtajista, jotta kollegat voivat saada puheenvuoron. Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä, Mendes, Valle ja Gomez pyytäisin, että puhuisitte kaksi minuuttia, koska kollega Ibutikoverin on vielä tava, pidette, esitettävä johtopäätöksensä, koska hän on esittelijä. Had, I had, kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Minulla oli kaksi kysymystä tai kaksi osaa samalla kysymyksellä, joten Eh, rajoitan nyt puheaikani ja esitän eh, panelistilta vain 50 prosenttia. Ajatelkaapa nyt, että me olemme Euroopassa seuraavana päivänä tai sen jälkeisenä päivänä, kun Kiinan ja Amerikan presidentti ovat tavanneet muodollisesti. Euroopassa mikä tahansa journalisti, eh, poliitikko tai tutkija voisi esittää samantyyppisen kysymyksen kuin minä nyt esitän mikä on Euroopan unionin reaktio? Mikä on Euroopan unionin reaktio, kun Xi ja Obama tapasivat? Tietenkin meillä on ongelmia keskenämme, jäsenvaltioiden kesken, mutta meillä on jonkinlaista kohesiota. Tällainen kysymys voitaisiin esittää täällä Euroopassa. Voitaisiinkin samantyyppinen kysymys asettaa mikä on ASEANin reaktio tai pitäisikö ennemminkin kysyä, mitä yksittäiset maat ajattelevat. Onko samantyyppistä kohesiota ASEANissa? Kuten tiedätte hyvin, Euroopassa me voimme kysyä komissiolta tai neuvostolta ja ne reagoivat. No niin, tähän puheenvuoroni päättyi puheenjohtaja. Gomez. Edustaja Gomes. One comment. Uh, Yksi kommentti. Herra Goebbelsin puhe, kommenttien jälkeen ja herra Varniken kommenttien jälkeen. Minä uskon, että vertaispaine toimii ihmisoikeuskysymyksissä ainoastaan ja olen samaa mieltä professori Rylandin kanssa, jos on jotain muutakin painostusta. Ja sitten se toimii kumpaakin suuntaan. Me toivoisimme, että olisi enemmän painostusta ASEANin kumppaneilta siinä, että EU esimerkiksi käsittelisi Unkarin ihmisoikeuskysymyksiä tai ihmisoikeuskysymyksiä, jotka ovat talouskriisin seurausta ja kyvyttömyytemme käsitellä talouskriisiä ja sen seurausta. Sitten erityisesti kysymys Jonathan Holslagille, joka on alueen turvallisuuden asiantuntija edeltävä kysymys, jonka esitin. Voiko asian aiheuttaa muutoksen eh, vaikuttaa tähän Etelä-Kiinanmeren eh, jännitteisiin Kiinan ja Japanin tai Pohjois-Korean eh, välisiin jännitteisiin ja voiko se siis vaikuttaa siihen? Ja professori Rylandille vielä kysymys. Kriisin, talouskriisin vaikutukset ja vähän toisen talouskriisin vaikutukset ovat ASEANin muutosten taustalla. Esimerkiksi Indonesia tässä tulee mieleen. Nyt meillä on G8 ja Indonesia on G20 jäsen. Meillä oli Putsburgin kokous, jossa käsiteltiin veroparatiiseja ja järjestäytynyttä rikollisuutta – Tekevätkö ASEAN ja EU yhteistyötä tästä? Voitaisinko tässä saada aikaan muutosta? Se on erittäin tärkeä kysymys maailmanlaajuisessa hallinnossa. Hyvä. Viisi minuuttia vastauksille. Erittäin nopeita vastauksia. Koska haluan antaa esittelijälle mahdollisuuden loppupuheenvuoroon. Yeah. Vastaus minun kysymykseni on hyvin nopea. Please. Kuka haluaa vastata? Olkaa hyvä. Due to the scarcity of time. Thank you very much. No, koska aika on vähän, niin minä luovun vastausmahdollisuudestani. It's no. Um, we have, we have... Minä pelkään, että vastaus on ei. Me olemme tutkineet asiaa monissa kansainvälisissä organisaatioissa ja kiintoisaa on se, että on aika vaikeaa muodostaa yhteneväisyyttä näillä foorumeilla. Kiina on usein ollut mielipiteitä jakava toimija, muun muassa Kambodžan huippukokouksessa heinäkuussa ministerikokouksessa asia tuli esiin, mutta aika paljon erimielisyyttä asiasta vallitsi huolimatta myöhemmistä yrityksistä teipata tätä erimielisyyttä. Uh, Ihan lyhyt vastaus komission kysymyyn. Kyllä, asian on tärkeää toimia turvallisuusasioissa, erityisesti kun ajatellaan Etelä-Kiinan merta, mutta tämä ei vielä riitä. Ja olemme nähneet, että johdonmukaisuus on ollut hankalaa, hajota ja hallitsepolitiikkaan on oltu lankeamassa montakin kertaa, en tiedä miten tämä päättyy, tämä tarina. Tuleeko ASEANista vankka toimija vai palataanko valtapolitiikkaan? Euroopan unionin on erittäin tärkeää olla yhteydessä muiden kanssa, eikä vähiten USA kanssa, mutta myös itse asianmaiden kanssa, jotta voidaan varmistaa se, että tämä toinen skenaario, jota ei hallitse, ei toteudu. Thank you, Mr. Butikofer. Kiitoksia. Edustaja Butikofer, teillä on puheenvuoro päätelmille. So, uh, one... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia erittäin arvokkaista puheenvuoroista. Ihan vain muutama pieni kommentti. Ensinnäkin äh, olen vakaasti sitä mieltä, että jos haluamme hyvät äh, yhteiset suhteet kahden yksikön välillä, niin ei voida odottaa, että toinen on opettaja ja toinen Ähm, oppilas. Tämän täytyy olla tällaista vastavuorosta toiseltaan oppimista. No, tässä kontekstissa toivotin tervetulleeksi varapääsihteerin kommentit, mitä tulee tähän ydinasevapaaseen alueeseen, jota yritätte edistää. Ja tämä on yhteinen ponnistelu, jota voisimme edistää myös omalla mantereellamme. Toiseksi on aivan selvää, että EU on Ähm, vahvistettava toimiaan ASEANin ja alueen suhteen, mutta se on jo ryhtynyt siihen. Haluan korostaa tätä, koska se tosi seikka, että nyt ensimmäistä kertaa meillä on ollut korkean tason edustaja Sangrilan kokouksessa, on viesti. Ja olen myös samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että toisaalta ulkosuhdehallinnon tulisi keskittyä yhteistyön vahvistamiseen. Toisaalta jäsenvaltioiden ei tulisi yrittää korvata, vaan täydentää yhteisiä ponnisteluja. Ja kolmas kommenttini liittyy ihmiskeskeisiin suhteisiin. Jos haluaa vahvaa kohesiota tuon tyyppisessä elimessä, kuten ASEANissa, ihmisten väliset yhteydet ovat erittäin tärkeitä. Me olemme nähneet sen myös Euroopan unionissa. Joka kerta, kun on kyse siitä, tukevatko kansalaiset jotain hanketta, niin silloin tilanne vaikeutuu. Silloin on vaikea kuvata vahvaa eurooppalaista tulevaisuutta, joten ihmisten väliset yhteydet ovat tärkeitä ja minä näen suuria mahdollisuuksia siinä, että eh, tätä hyödynnetään. Ja viimeinen kommenttinen professori Ryland ja äh, tohtori Portella ja Herr Holslag kaikki äh, tunnistivat mielenkiintoisia äh, prioriteetteja, uusia prioriteetteja, joihin voisimme keskittyä. Ja kaikki nuo ovat sellaisia, että niitä voitaisiin arvioida, kun tämä, mietintö tekee, tämä valiokunta tekee mietintöä joka käsittelee EU-ASEANin suhteiden vahvistamista. Tämä on ollut erittäin hyödyllinen ja rakentava kuuleminen. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja puhujamme erityisesti varapääsihteeriä. Kiitoksia. Kiitän teitä kaikkia ja kiitoksia siitä eh, esityksistänne. Kiitoksia. Nähdään. Ja nyt menemme seuraavaan asiaan esityslistalla. Nimittäin seuraavien tutkimusten esittelee salafisin ja vahabismin vaikutus ja tuki siinä, että viedään aseita erilaisille kapinallisryhmille ympäri maailmaa ja salafistien ja vahabistien taloudellinen tuke, tuki, koulutus, yhteiskunnallisille ja uskonnollisille instituutioille. We turn to the presentation of the two studies on Salafism and Me menemme nyt sitten tarkastelemaan näitä kahta tutkimusta, käsittelevät salafismia ja vahabismia, ja tämä liittyy Anna Gomesin mietintöön Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU-hun ja vaikutusta Pohjois-Afrikaan. Ensimmäinen liittyy tähän äh, rahoitustukeen, jota on annettu äh, koulutusinstituutioille ja uskonnollisille instituutioille toinen koskee äh, näiden tukea erilaisille kapinallisryhmille. Annan nyt puheenvuoron tutkimusten esittelijöille. Va? jotta he voivat esitellä tutkimuksensa. Herra William Rasimora ja mm, Claude Monique. Kumpi teistä haluaa olla ensimmäinen? Herra Rasimora, teillä on puheenvuoro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais Hyvät naiset, hyvät, kerrat, hyvät herrat, hyvää iltapäivää kaikille. Yritän puhua minulle varatussa ajassa. Meidän tutkimuksemme kohdistuu siis rahoitukselliseen tukeen salafisteilta ja vahabilteilta jotka rahoittavat instituutioita, jotka ovat, antavat koulutusta ja yhteiskunnallista valistusta ja uskonnollista opetusta. Me haluamme ensin kertoa teille, mikä on ero salafistien ja vahabien välillä. Ja rajata myös äh, tämä tutkimuksen sisältö, mitä on salafisti. Ensimmäinen ero on hyvin tärkeä. Se tarkoittaa sitä, että vahabismi liittyy suoraan poliittiseen valtaan, järjestelmään, joka on tällä hetkellä vallassa Saudi-Arabiassa kun taas salafistinen tähtikartta, galaksi, voi myös pitää sisällään poliittisia järjestelmiä, poliittisia voimakuvioita. Yleensä pitää olla hyvin tarkka siinä, kun puhutaan salafistista suuntauksista ja suurista salafistiajattelijoista, jotka ovat hyvin poliittisesti sitoutuneita. Ja, ja usein tässä sitten päädytään poliittiseen voimankäyttöön. Tarkoituksena on tutkia sitä dynamiikkaa, joka on tämän rahallisen tuen takana näissä instituutioissa, jotka haluavat antaa koulutusta, yhteiskunnallista tai uskonnollista koulutusta. Miten tämä rahoitus aktiivisesti toimii joissakin maissa? Olemme ottaneet Bosnian eurooppalaiseksi tapaus, esimerkkitapaukseksi. Olemme myös ottaneet Egyptin ja Tunisian arabikeväästä vallankumouksesta, jotka ovat mielestäni, meidän mielestämme hyvin hyviä esimerkkejä. Pakistan on myös rajamaa ja on sekaantunut myös Afganistanin sotaan jo vuodesta 1979 lähtien. Indonesia on yksi esimerkkitapaus meidän tutkimuksessanne, koska se on nouseva talousmahti ja, ja y, ja on erittäin tärkeää ottaa huomioon tämä taloudellinen, talouden nouseva mahti Kaakkois-Aasiassa. Egyptin tapauksessa me olemme todenneet, että salafismi on aivan, aivan äskettäin astunut poliittisiin kuvioihin poliittiselle näyttämölle. Viimeisissä presidentinvaaleissa voitto oli aika suuri yllätys suurelle osalle tarkkailijoista, koska äh, ryhmittymä oli äh, poliittinen puolue, sai 25 paikkaa parlamentissa ja olivat siis keskeisiä kilpailijoita äh, muslimiveljeskunnalle. Tärkein egyptiläinen salafistiliike syntyi vuonna 1926. Tämä virtaus kieltäytyi harjoittamasta politiikkaa, niin kuin yleensä on sanottu. Se ei koskaan osallistunut vaaleihin, sillä oli oma uskonkappaleensa, uskon oppinsa tai doktriininsa. Se halusi pysyä loitolla poliittisesta elämästä. Ja mihin se perustui? Se perustui perit aatteisiin, joka löytyy salafistista liikkeestä. Politiikallahan on taipumuksena hajoittaakin enemmän uskonnollisia yhteisöjä. Ainakin Egyptissä on näin ollut asianlaita, eli pitää vähän suhtautua epäilevästi politiikkaan. Tämä tilanne oli vallalla noin reilut 50 vuotta, ja on voitu nyt todeta tämä radikaali muutos egyptiläisessä salafistisessa liikkeessä presidentti Nasserin kuoleman jälkeen ja Nasserin puol- politiikan epäonnistumisen jälkeen, sen jälkeen kun Anwar Sadat astui valtaan ja liittoutumien, liittoutumien voimasuhteet muuttuivat, nimenomaan jos ajatellaan Yhdysvaltoja ja länsivaltoja. Anwar Sadat, Anwar el Sadat ja Saudi-Arabia solmivat ensimmäistä kertaa kahdenvälisen sopimuksen. Tämä sopimus on erittäin tärkeä, koska tuosta hetkestä lähtien tuli kahden suurtaista virtausta. Egyptiläiset opiskelijat lähtivät perestymään islamilaiseen uskonoppiin Saudi-Arabiaan. Näin tehdessään he etääntyivät sunnilaisesta opetusjärjestelmästä hyvin, kauaksi, hyvin kauaksi, koska mikä oli ollut vallalla <clears throat> Al-Azhar yliopistossa Egyptissä nämä opiskelijat omaksuivat hyvin jyrkän islamin Saudi-Arabiassa palasivat takaisin Egyptiin ja olivat äänitorvina kannattajina saudilaisille rahoitusjärjestöille, jotka alkoivat tuolloin siis rahoittaa kouluja, uskonnollisia kouluja, instituutioita, jotka, joilla oli yhteiskunnallinen kutsumus ja myös moskeijoita rahoitettiin. Eli näin ensimmäinen e, egyptiläinen opiskelija sukupolvi palasi Saudi-Arabiasta kotimaahan ja törmäsivät tilanteeseen, joka oli hyvin läs samanlainen kuin strategia, jota kilpaileva yhdyskunta oli toteuttamassa, eli muslimiveljeskunta haluttiin tukeutua hyvän tekeväisyysjärjestöön yhteiskunnassa, jotta saadaan poliittinen jalansija yhteiskuntaan. Tämä voi olla aika hämmästyttävää, koska me emme ole löytäneet mitään jälkiä poliittisesta analyysistä vuottainen vaal, presidentinvaaleja. Äh, arabikevät vallankumouksen jälkeen Egyptistä. Eli salafistinen liike olisi siis, mahdollis, olisi siis nousemassa ensimmäiseksi poliittiseksi voimaksi. Mitään analyysiä ei tästä pysty tekemään vielä vuotta ennen vaaleja. Me olimme sitä mieltä, että nyt on ehkä liian aikaista tehdä kattavaa arviota, koska on vaikeata äh, ennakoida, mm, ennalta sanoa, mitkä tulevat olemaan äh, liittoutumat tai konfliktit, jotka voivat syntyä mahdollisesti muslimiveljeskunnan ja salafistien välille. Konfliktit tai liittoumat. Tehän olette voineet todeta tapahtumista. Tendenssi on nyt oppositiossa, mutta halutaan valvoa oppositiota mutta on myös tajuttu, että rahoitukset salafistiverkostolle Egyptissä jatkuvat ja ne tulevat hyvin runsaissa määrin Saudi-Arabiasta. Tämä on poliittista strategiaa. Saudi-Arabia haluaa olla kilpailla, haluaa kilpailla Katarin kanssa, joka on paljon lähempänä muslimiveljeskuntaa. Tässä on kyse poliittisesta taistelusta Katarin ja Saudi-Arabian välillä, jotka me temmeltävät Egyptin maaperällä. Ja tämä myös heijastuu Syyrian tragediaan. Jos otetaan esille Tunisia. Niin nyt no, tässä on todella esimerkkitapaus, jos, joka ei ole niin paljon samanlainen kuin Egyptin tilanne. Ensimmäisessä vaiheessa haluttiin työntää syrjään salafistit Benalin hallituksen toimesta ja löytyi sellainen ajattelutapa tuolta alueelta, että salafistit eivät ole mikään poliittinen voima, että ne ovat vastavoima, mielenkiintoinen vastavoima muslimiveljeskuntaa vastaan. Ja, ja tässä Tunisian tapauksessa on kyse en nähdä puolueesta. Tässä on periaatteessa sopimuksena se, että Ben Ali antoi luvan liikehdintään Saudi-Arabian suuntaan tunisialaisille salafistiliikkeille. Esimerkki tapauksesta tapauksena oli Egyptissä se, että palattiin takaisin, se oli hyvin valvottua paluuta, mutta rahoitusta lähti myös Tunisian suuntaan ja on myös voitu löytää se jako, joka on ilmeistä koko lähi vahabistien tukema salafistisuuntausta ja sitten muslimiveljeskunta, joka on veljeskunta, järjest, yhdyskunta, mm, järjestelmä, järjestö, joka löytyy tuosta maasta hyvin vahvana. Mutta Tunisiassa salafistiliikkeet rahoitetaan Saudi-Arabian toimesta ja ovat siis kilpaileva tekijä ennahdalle, joka on verrattavissa muslimiveljeskuntaan. Mutta vastakkainasetelma on paljon, paljon väkivaltaisempi ja rajumpi kuin mitä se on Egyptissä. Siellä on ollut rajuja mielenosoituksia. Päivittäin on tilanne pahentunut hälyttävällä tavalla. Tunisiassa on kuoleman partioita milisiä muodostunut lähes koko maahan. Ne ovat luomuksia, äh, salafistien luomuksia. Tässä on jälleen kerran kilpaileva tilanne kahden suuntauksen välillä. Ja ainakin Tunisian tilanteessa tilanne on radikalisoitunut salafistien sisällä, joita Saudi-Arabiat tukevat. Seuraavaksi siirryn Bosniaan. Se on taas aivan erilainen tapaus. Vahabismi edustaa tilastollisesti hyvin pientä väestön osaa. 3000 henkilöä on liittynyt lähestulkoon kokonaan salafistiliikkeisiin Bosniassa. Jos ajattelemme, että muslimiväestö on yli neljä miljoonaa tuolla, eli siellä mm, soluttautuminen tai juurtuminen on epäonnistunut. Tämä juurtuminen tarkoittaa sitä, että äh, täytyy muistaa, että olemme kuitenkin Euroopassa. Samanlainen juurruttaminen on siellä Periaatteena se lähti liikkeelle entisen Jugoslavian hajoamisesta ja siitä syntyneestä sisällissodasta. Monet maat ovat rahoittaneet milisejä, jotka lähtivät tukemaan Bosniaa taistelussaan Serbian armeijaa ja Serbian milisjoukkoja vastaan. Täytyy myös muistaa, että sinnekin syntyi kilpailutilanne vastaava kuin on Lähi- ja Keski-idässä Iranin tasavalta toimitti aseita sunnitaistelijoille. Ja Saudi-Arabia halusi sitten siirtyä vastakkaiseen leiriin, koska sanoi, että se, on, se oli heidän reviiriään. Ja alkoi lähettää huomattavia summia rahoituksia. 350 miljoonaa dollaria viime vuodelta ainakin on voitu todeta. Raha on lähetetty suoraan ja on myös toimitettu aseita kilpailijat ovat, eskys, ovat joskus vähän vaatimattompia, yhdistynyt Arabian emirikunta ja Katar. Mutta samalla kartalla liikutaan koko ajan. Mm, halutaan tukeutua. Saudi-Arabia haluaa myös puuttua asioiden kulkuun, jos ajattelemme järkyttävää sisällissotaa Jugoslavian äh, hajottua mm, rauhansopimuksen jälkeen haluttiin luoda ensimmäiset verkostot äh, aktivistien kes, keskuuteen. Halutaan, haluttiin rahoittaa mm, yhteiskunnallisia instituutioita. Tämä on tämä kuuluisa strategia, eli luodaan hyvän tekeväisyysjärjestöverkosto. Myös moskeijoja perustettiin. Haluttiin myös rahoittaa koulutus, kouluohjelmia. kouluohjelmia Tämähän ei periaatteessa ole synnyttänyt ongelmia, koska voidaan arvioida tilastollisesti tämä on Saudien kannalta epäonnistunut hanke. Bosnia on eurooppalainen maa kuitenkin ja se on pannut aika hyvin vastaan vahabismi opinkappaleen maahantulolle mutta jotkut indikaattorit ovat kuitenkin huolestuttavia. Eurooppalaiset tiedustelupalvelut ovat paikantaneet Bosniasta joitakin terroristijärjestöjä ovat pystyneet lopettamaan jossain määrin niiden toiminnan. Jos ajatellaan Saudi-Arabian rahoittamia instituutioita virallisesti, vuodesta 2005 lähtien ne on pystytty todentamaan laitoksiksi, joita rahoitetaan puhtaasti terroristitarkoitusperissä. Tässäkin on kyse erittäin, erittäin monimutkaisesta tilanteesta. Pakistan seuraavaksi. Sieltäkin voidaan löytää alkuperänä, alkuperänä tilanne. Nyt, jos ajattelemme Pakistanin sitoutumista en, Afganistanin ensimmäiseen sotaan, kun neuvostojoukot valloittivat miehittimät maan vuonna 1979, tässäkin täytyy ottaa huomioon alueen taloushistoria, mutta sielläkin tilanne on hyvin vertailukelpoinen. Massiivinen rahoitusapu jälleen kerran Saudi-Arabiasta. Samalla tuettiin Pakistanin valtiota ja Pakistanin turvallisuusorganisaatiota haluttiin käyttää Saudin resursseja luomaan kouluja, uusia hyväntekeväisyysjärjestöinstituutioita ja silloin luotiin neobandi Tässä oli hyvin paljon vakavampi tilanne, jos ajatellaan Tunisiata tai Egyptiä, koska oli kyse arkipäivän terrorismista, rikollisjoukkioista. Halut, siellä hyökättiin vähemmistöjä vastaan. Shiitit oli ensimmäinen uhriryhmä, mutta oli myös kilpailutilanne Pastun alueen kanssa maan pohjoisosan ja Karashin alueen välillä. Tässä jälleen kerran oltiin tilanteessa, jossa sama malli otettiin käyttiin, luotiin. Moskeijaverkosto, tiedusteluverkosto, hyvän tekeväisyysjärjestöverkosto käytettiin joitakin instituutioita rahoituksellisina linkkeinä, jotta pystyttiin luomaan tietynlainen sisisotaverkosto. Ja Tällä saatiin myös hyvät yhteydet turvallisuusjärjestöjen turvallisuusverkostoon, maan sisäiseen turvallisuusverkostoon. Tässä nämä neljä esimerkkitapausta. Nyt viimeisin otan esimerkiksi Indonesian, jonne vahabistien tuki muotoutui liikehde, liikehdinnäksi, liikkeiksi. Ehkä niitä voitaisiin myös määritellä salafisteiksi, mutta he ovat hyvin perinteisiä. Anbalin joukko, joka on hyvin salafistis luonteinen Pakistanin. Jos ajatellaan Indonesia tai Pakistania, niin Pakistanin viranomaiset hyväksyivät, voitaisiin sanoa, että olivat, pitivät kiinni jossain määrin demokratiasta, hyväksyivät kaikki islamin suuntaukset, kaikista tiukimmatkin suuntaukset sillä ehdolla, etteivät ne ryhdy laittomiin, laittomiin toimiin, eivätkä harjoita terroristitoimintaa. Mutta on voitu, voitu todeta, että tämäkin on epäonnistunut hanke. Ihan vielä ihan, ihan lyhyesti, ihan lopuksi vielä nopeasti päätelmät, mikä meitä tässä on nyt hämmästyttänyt tässä, näissä tutkimuksissa, kun ennalta ajateltiin ennakkoarviot tai ennakkoasetelmat olivat sellaisia, että nämä ovat perinteisiä ortodoksisia järjestöjä, eivätkä pysty sopeutumaan nykyaikaiseen yhteiskuntaan salafistit ovat osoittaneet kuitenkin järjestelmän joustavuuden, joka on aivan huippuluokkaa. Ne voivat ottaa haltuunsa poliittiset tilanteet, jolloin ovet avautuvat, ovet avaavat, jolloin ovet aukenevat heille. Ja nämä alueet ovat toisistaan kuitenkin aika lailla toisistaan poikkeavia, mutta Claude Monique puhuu tässä jatkossa vielä Pohjois-Afrikasta. Minä lopetan tässä, etten ylitä minulle varattu aika. Kiitos. Kiitos paljon. Herra Mon, Monike puhuu sitten lopuksi. Euh, j'ai de... Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Minä en tässä kehittele nyt maakohtaisesti näitä tilanteita kertoakseni, miten vahabistit ja salafistit ovat soluttautuneet kapinallisten tai terroristijärjestöjen joukkoon, ottaisi mieluummin kontekstin, joka on tyypillistä näille järjest- liikkeille itselleen. Mistä salafistit tulevat, mistä sana tulee, mitä se tänä päivänä merkitsee, minne he ovat menossa. Mitä tässä nyt halutaan ymmärtää on se, että salafismi haluaa olla moderni sotilaallinen, se onko se väkivaltainen kutsumukseltaan. Vuonna 60-70-luvulla se sai lisää ilmenismuotoja Pohjois-Afrikassa. Sitä löytyy hyvin vahvasti Egyptissä, erityisesti 70-luvun lopulla 80-luvun alussa oli paljon mm, hyökkäyksiä hyökkäyksiä, jotka kohdistuivat turisteihin, mutta tärkein niistä oli tietysti oli presidentti Anwar Sadatin murha 6. lokakuuta 1981. Ja tämän terrorismin tarkoituksena, tämän todellisen kapinan tarkoituksena Egyptissä oli se, että koska siihen osallistui tuhansia tekijöitä, kymmeniä kymmeniä hyökkäyksiä tässä maassa, Kairon alueella ja Ylä-Egyptin alueella ne pääasiassa toteutuivat, mutta taustalla oli hyvin selkeä strategia, jonka tarkoituksena oli hyökätä nimenomaan ety, Egyptin hallintoa ja hallitusta järjestelmää vastaan, koska ne olivat arabi, ne olivat hallituksia, jotka salafistien mielestä eivät olleet legitiimejä, koska eivät soveltaneet sharia-lakia, eivätkä vastanneet salafistien peräänkuuluttamia malleja valtiojohtoisuudesta ja Egyptikin lankesi syntiin. Salafistien mielestä pahin synti, mitä voi tehdä, on se, että allekirjoitettiin rauhansopimus Israelin kanssa, eli Anwar Sadat kävi Jerusalemissa ja Tel Avivissa, ja se oli hänen oma kuolemantuomionsa. Eli haluttiin saada Egyptin hallitus polvilleen hyökkäämällä sotilaallisesti poliisia armeijaa vastaan tappamalla ensinnä presidentti, mutta haluttiin myös kuolettaa matkailu ja muistettiin, että Yhdysvallat myös antoivat runsaasti aseapua ja tukea Egyptin hallitukselle haluttiin sitten siirtää tämä Algeriaan. Ja tämä on erittäin mielenkiintoista, miten salafismi saapuu Algeriaan. Ja tässä voidaan nähdä jotakin samanlaista strategiaa, joka löytyy vuosi vuoden jälkeen mm, samalla maakolkalla. Samanaikaisesti egyptiläiset opettajat lähtivät hallituksen toimesta ne olivat salafisteja, mutta hallitus halusi päästä näistä eroon. Heidät lähetettiin Algeriaan opettamaan arabian kieltä, eli arabisoimaan <clears throat> maata. Se oli Algerian hallituksen toive itsenäistymissodan jälkeen, eli algerialainen salafismi. Sillä on paljon traagisemmat seurausvaikutukset kuin Egyptissä mm, kansannousu vaalien jälkeen vuonna 1000 vaalit, jotka pidettiin 1980-luvun lopulla. Tämä kansannousu johti sisällissotaan, jossa kuoli lähes 200 000 ihmistä. Eli tämä, voimme sanoa, että tämä oli ehkä <clears throat> salafistinen kansannousu, versin kansannousu ennen Syyrian nykytilannetta. Mutta mutta nämä tapahtumat johtivat siihen, olivat sen suuntaisia, että ne, ne eivät olleet niin näkyviä eivätkä niin aktiivisia. Tämä oli modernia sotilaallista salafismia ja se juurtuu pikkuhiljaa näihin maihin, joissa salafistinen terrorismi ja sissisota oli jo juurtunut koko Lähi- ja keski -idässä. siihen keskeiseen kohtaan modernissa salafismissa, joka oli neuvostojoukkojen Afganistanin valtaus vuonna 1979. Neuvostojoukkojen valtaus, en puutu siihen sen pidempään Täytyy muistaa, miten, mikä vastarinta sille syntyi. Afganistanissa se tarkoitti kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia, jotka tulivat Pakistanista, Saudi-Arabiasta ja muista muslimimaista, jotkut tulivat myös Euroopasta, jopa Yhdysvalloista. Aasiasta tuli vapaaehtoisia ja ryhmittyivät erilaisten järjestöjen lippujen alle, joita kaikkia yhdisti enemmän tai vähemmän salafismi. Se oli kyse vastarintaliikkeestä neuvostojoukkoja vastaan, mutta näiden järjestöjen keskellä oli yksi henkilö, Ussama Ben Laden, al joka lähti muotoutumaan tuolloin 1986 1978 jolla oli hyvin täsmällinen suunnitelma. Ja neuvoston joukkojen miehitys Afganistanissa oli nykyaikaisen salafismin kehityksen kannalta keskeinen vaihe. Ben Laden ja al ja egyptiläiset, jotka ympäröivät Ben Laden, Al-Qaidan nykyjohtaja tietää sen hyvin. Bin Laden kuoleman jälkeen niin Al-Qaidalle kolme asiaa oli tärkeää, jotka he antoivat salafismille. Ensinnäkin poliittiset tavoitteet, yhdistyminen. Puhe on yksinkertaista, että hän taistelette jo vuosia, vuosikymmeniä paikallishallintoja vastaan, joka sortaa teitä. Me haluamme kaataa nämä. Te te, teitä vastaan taistellaan, te olette hävinneet, yhdistykää voimanne. Toisekseen tämä on kaikista tärkein strategia, strategia. Lopettakaa paikalliset yhteenotot ja hyökätkää kaukaista vihallista vastaan. Tämähän teoriahan on tämä nykyään voimassa. Läheinen ja kaukainen vihollinen salafistelle se on tarkoittaa. Minä haluan kaataa oman maani hallituksen, mutta minä pystyn siihen, koska se on vahvankin mun minä. Kaukainen vihollinen ovat kaukaiset maat, Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa, jotka rahoittavat ja aseistavat näitä paikallishallintoja, ylläpitävät diplomaattisia suhteita ja auttavat hallitusta kaatamaan minua taistelemaan minua vastaan. Jos saan kaukaisen vihollisen kaadettua, niin silloin Yhdysvallat ja länsimaat kuuntelevat meitä. Ja silloin tämä myös tulee selkeäksi arabimuslimimaissa. Ja silloin minun paikallishallintonikin tajuaa sen, että minulla on mahdollisuus voittaa toteuttaa se. Kolmas on asia on se, mitä Osama Ben Laden antaa salafistiliikkeelle lisää näkyvyyttä rahoituksella, propagandalla ja verkostoitumisella, joka tekee näistä järjestöistä sen, että pitää päästä pois eristäytymisestä pitää vaihtaa tekniikkaa. tekniikkaa. Algerialaiset harjoittavat attentaatteja egyptiläisten nimissä. Egyptiläiset taistelevat muiden kansalais- kansakuntien puolesta. Ja yksi esimerkki on aika hyvä terroristiesimerkki vuodesta 1988, jolloin Ranskassa pidettiin jalkapallon MM-turnaus. Alkaidalla oli myös suunnitelma tehdä hyökkäyksiä attentaatia Pariisissa. Mutta <clears throat> Algerian äh, terroristijoukothan tekivät attentaatteja Parissa 1995, mutta marokkolaisethan olivat ne äh, ryhmittymä, jotka Brysselistä käsin lähtivät valmistamaan Pariisiin attentaatteja, mutta ne eivät koskaan toteutuneet, koska Ranskan tiedustelupalvelu pystyi ennaltaehkäisemään ne ja sabotoimaan nämä attentaatit. Tämä kolmois, panostus Ben Ladenilta ben Ladenilta poliittiset tavoitteet, läheinen ja kaukainen vihollinen rahoitus. Ja tämä on ehkä tärkein tekijä, tekijä tässä jihadismissa. E, haluttiin kansainvälistää, päästä pois eristänä, eristäytyneisyyden tilasta. Toinen asia on se, että vuoden syyskuun 11. päivä 2001 jälkeen se oli salafistinen kliimaksi. Sen jälkeen mm, tämä salafistinen mm, toiminta mm, ilmeni enemmän Afganistanissa kansainvälisenä toimimpana. Näiden leirien hajautuminen ja leirien, leirien hajautuminen ja toimijoiden hajautuminen. Sen jälkeen haluttiin vahvistaa järjestön toimintaa, joka oli olemassa eri maissa. Tätä, tässä voitaisiin puhua toiminnasta, että salafismi ei pystynyt enää antamaan kokonaisbudjettia tämän järjestön toiminnalle, vaan haluttiin myös soluttautua kansan, paikallisiin järjestöihin. Sehän muuttuu vähän sen mukaan, miten tämä liike on jakautunut tai missä määrin se on hävinnyt. Meillä on 12-14 ryhmittymää, jotka kutsuvat itseään alkaidan mm, järjestön osiksi. Akmi Pohjois-Afrikassa, Akab äh, Arabian niemimaalla Somaliassa on toi oma, Jama Islam ja äh, Kaakkois-Aasiassa. Meillä on noin tuusinan verran järjestöjä, jotka kaikki kuuluvat, ovat kaikki soluja tai osia Al-Qaidasta. Osia on löytyy myös Yhdysvalloista ja Euroopasta. De survivre, la mouvance Al-Qaida de survivre, parce que ce qu'il faut comprendre. Franchise, tätä voidaan kutsua myös franchising-järjestelmällä järjestelmäksi. Al-Qaida stricto sensu on järjestelmän, joka, halu, joka järjestäytyy Ben Ladenin ympärille ja sen hänen seuraajansa ympärille, mutta nyt se on menettänyt paljon merkitystä hänen voimaansa. Se on nyt keskittänyt toimintansa Pakistaniin, mutta se on heikentynyt huomattavasti kuuluisa johtajansa kuolemansa jälkeen. Ja miten se pystyy rahoittamaan sissitoimintaansa ja miten se pystyy rahoittamaan terroristitoimintaansa, mutta kaikista tärkeimpänä. Minä en nyt puhun enää tästä kolmannesta osista niin pitkään, koska haluan jättää aikaa kysymyksille. Puhuin tästä jihadin pyhän sodan maailmanlaajustamisesta. Attentaatit Yhdysvalloissa Euroopassa jo viimeisen 12 kuukauden aikana. Minä haluan ihan lopuksi sanoa, että salafismi on tullut tärkeään kehitysvaiheeseensa olemassaolonsa, olemassaolonsa kannalta. Ehkä se on epäonnistumisen vaihe, mutta tämä järjestö kulminoituu nyt kahteen paikkaan Syyriaan ja Israelin. Miten tämä Israelin konflikti ja Syyrian konflikti nyt kehittyy, niin siinä salafismi voi lähteä saada lisää toimintakapasiteettia, saada lisää voimaa toiminnalleen – ehkä se voi tulla paljon läsnä olevammiksi kuin mitä se tällä hetkellä on. Alors, premi, la première sur ma liste, madame. Kiitoksia. Ensimmäinen malista on edustaja Gomes. Ensimmäinen listalla on edustaja Gomes. Si, euh, très intéressant, c'est Oli erittäin mielenkiintoista kuulla näitä kahta esitelmöitsijä. Minä haluaisin pyytää teitä, kysyä teiltä nyt te puhuitte paljon, Rasimora puhuitte paljon Saudi-Arabiasta. Saudi-Arabiahan on valtio. Siellä on kyse myös instituutioista, yksityisihmisistä, ryhmistä, uskontokunnista, uskonnollisista instituutioista. Ehkä Meillä on täällä suurlähettiläs paikalla, varmasti hänkin saa sanoa sana sen, mutta useamman kerran kun kuuntelin teitä, niin minä törmäsin tähän toistoon. Eli, mutta kuitenkin erotellaan näitä asioita. Miten te teette tämän erottelun? Miten asiat ovat muuttuneet tai eivät ole muuttuneet Saudi-Arabiassa? Koska Saudi-Arabiahan on kuitenkin ollut monien terroristitoimintojen kohteena. Se on ollut, viimeisin kohdekin oli, äh, oli Saudi-Arabiassa al -Qaidalle. Minun kysymykseni liittyy nyt kuitenkin äh, nykymuotoihin, josta herra Monike puhui. Hän puhui Sahelin alueesta ja Syyrian alueesta. Miten te näette kytkökset ACMin ja Al-Sarandinin kanssa Pohjois-Afrikassa ja Boko Haramin kanssa, joka toimii enemmän Nigeriassa. Näillä kolmella järjestöllä on, on ilmeisesti vähän mm, heimomallinen agenda, toimintamalli. Millä tavalla, mikä olisi meille tehokkain tapa auttaa niissä maissa tilanne, että nämä liikkeet eivät, nämä järjestöt, nämä liikkeet eivät saisi niin hyvää vastaanottoa siellä, missä ne ovat jo soluttautuneet. No, Romero Lopez. No. No, no. Gracias, no. presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin halusin kiittää. Istun täällä. Minäkin halusin kiittää. Es muy oportuno, ya hemos hecho... Haluaisin kiittää näitä äh, esitelmöitsijöitä. Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta yleinen informaatio, jota meille tarjotaan kaipaa lisää syventämistä samassa mielessä kuin Anna Gomes tässä puhui. On erittäin tärkeää, että kun puhumme eh, tästä kansainvälistymisestä, ketkä ovat ne toimijat, jotka piilevät tämän toiminnan takana? Ovatko ne eh, valtioita, yksityiset eh, järjestöt, ovatko ne säätiöt? Nämä ovat kansainvälistä toimintaa, mutta ketkä siellä takana lymyävät? onko siellä poliittisia puolueita, jotka ovat demokraattisen periaatteen perustalla toimivia. Eurooppa haluaa tukea poliittisia puolueita. Meillä on kehitysyhteistyörahastoja ja meillä on paljon valvontaa, mutta onko tämän tyyppiselle rahoitukselle minkäänlaista valvontaa silloin, kun on kyse varsinkin terrorismista? Voitaisiin puhua myös toisistakin teemoista, rahoituksen virroista on monia yhteistyömahdollisuuksia. Voimme myös pysähdyttää tätä, pysäyttää tätä. Mitä instituutioita, mitä moskeijoita, mitä säätiöitä tässä nyt on kyseessä? Puhutaan aika yleisellä listalla, mutta emme ole päässeet ongelman ytimeen. Haluaisimme lisää täsmännystä syventämistä Ennen kuin voidaan aloittaa mm, kapeampaa, anteeksi, tiiviimpää yhteistyötä, niin haluaisimme tietää, mitä näiden takana piilee. Puhutaan Saudi-Arabiasta ja Katarista ja minkä tyyppistä yhteistyötä voisimme lähteä kehittämään tämän rahoituksen jarruttamiseksi. Ja lopuksi tietysti haluaisin sanoa muutaman sanan naisten puolesta. Nämä äärinationalistit, eh, niillä on <clears throat> omat rikoslainsäädäntönsä ja kauppalainsäädäntönsä, ja mielestäni ne kaikki rikkovat naisten perusoikeuksia. Kiitoksia, kiitos. Kollega Giannaku. Edustaja Giannaku. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Gomesia siitä aloitteesta, jonka hän on tehnyt. Hän kutsui nämä kaksi asiantuntijaa paikalle puhumaan meille tästä aiheesta, koska tämä aihehan liittyy poliittiseen realiteettiin, joka on totta kaikkialla maailmassa. Te korostitte Saudi-Arabian roolia, kun puhutaan salafismista. Kyllähän Saudi-Arabialla on suhteita kaikkiin läntisiin maihin, hyvinkin vahvat suhteet. Ja pelkäänpä pahoin, että yksikään näistä maista ei ota näitä asioita esiin. Ei puhu näistä asioista silloin, kun kuitenkin puhuu taloudesta, kaupasta ja niin edespäin muista asioista. sellaisia huhuja kulkee, että Saudi-Arabia tarjoaa rahoitusta näille ryhmille. On tunnettu asia, että nämä järjestäytyneet ryhmät kohdentavat toimensa muun muassa koulutukseen tai hyvän tekeväisyyteen. Monet ovat asettaneet koulutuksen eritoten haiemman koulutuksen suorastaan muslimiveljien käsiin. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, joka on syytä pitää mielessä. Kun puhutaan ulkosuhteistamme näiden maiden kanssa, kun kysytään, voiko EU ottaa näitä aiheita puheeksi ilman, että ajatellaan, että EU puuttuu näiden maiden perinteisiin, koska monestihan nämä maat käyttävät verukkeena perinteitä. Kun me puhumme ihmisoikeusrikkomuksista, meille vastataan, että meillä on omat perinteemme. Sharia-laki ja sen kunnioittaminen on meidän perinteemme, joten tulipahan vain mieleeni, että kuinka EU voi ottaa nämä asiat esiin perusihmisoikeusrikkomuksena. Nikolai, prego. Merci, monsieur le président. Edustaja Nikolai. Bref question. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Te ette puhuneet salafismin tulosta Eurooppaan, että siihen kajonneet aika paljon. Mintanao tilanne Filippiineillä, minkä tulevaisuuden hallitus sille ennakoi kolmeksi jos Assadin hallinto onnistuu, pystyykö se rauhanomaistamaan alueen, niin mikä on tuolloin salafistien tulevaisuus tuolla? Grazie. E Kiitoksia. Ja viimeinen puheenvuoro on kollega Jyp. Grazie, signor Presidente. E, ja mam dwa pytania do panów. E, mm, one oczywiście też wiążą się z... Kiitoksia, puheenjohtaja. Nämä kysymykset liittyvät alkaiden historiaan. Osama Bin Ladenin esihistoriaan, joka äh, Saudi-Arabiasta meni Somaliaan ja sitten Afganistaniin. Voisin kysyä, että mitkä ovat vahivismin ja salafismin suhteet? Onko tällaisia suhteita? Ovatko ne tiiviit? Tämä on kysymykseni. Vous avez cinq minutes. Chacun. Viisi minuuttia kummallekin. Because... Ça va lui rester moins de temps pour la réponse. Eli vähemmän aikaa ja vastauksille sitten. We have okay. another point. Okay, I So be very, very swift because... Uh... Eli hyvin, hyvin lyhyesti. Minä lopetin. Donc vous pouvez répondre, euh, Rassimor. No niin, olkaa hyvä. Saatte vastausvuoron. Ei meillä enää ole aikaa kysymyksille. Donc, je, je vais être rapide. Je, je vais commencer, je pense que c'est... Rova Gomesin kysymys toi esille Saudi-Arabiaan liittyvän problematiikan. Meidän pitää olla selkeitä meidän tutkimuksessamme ei mitenkään kriminalisoida Saudi-Arabiaa. Tuolla alueella Lähi-Itä on hyvin monimutkainen alue. Siellä on ollut paljon, paljon konflikteja, sitä tarvitsee teille muistuttaa. Alueelliset voimat omaavat intressit puolustautua. Ja Saudi-Arabia on vähän samanlainen kuin Turkin tasavalta tai Katar. Se mielletään samanlailla. Samanlaiseksi voidaan ihan yhtä hyvin mieltää legitiimiksi se, että entisen Jugoslavian Bos, sisällissodassa Bosnian sotilaita tuettiin, taistelijoita tuettiin ja myös, myös Al-Assadin vastaisia taistelijoita tuetaan. Se, sitäkin voidaan, sekin voidaan mieltää legitiimiksi. Mutta mitä me nyt olemme paikantaneet hyvin säännöllisesti esimerkkitapauksissa, joita me olemme tutkineet, kolmansiin maihin juur, juurruttaminen hyvin pipoisen islamismin, tiukan islamismin, islamin juurruttaminen näihin maihin. Kaikki ne, jotka ovat käyneet Saudi-Arabiassa – ovat tulleet sieltä takaisin, olleet hyvin otettuja siitä tiukasta islamista, islamista joka siellä on vallalla. Ja poliittinen konteksti on erittäin monimutkainen, kriisi on vallalla. Tuon alueen voimavaltiot pelaavat peliä omien intressiensä mukaisesti ja on silloin ihan itsestään selvää, että Saudi-Arabia lähtee luomaan hyvän tekeväisyysjärjestöjä. Olipa rahoitus sitten yksityistä tai julkista tai valtiolta tulevaa. Kysymys on ihan keskeinen, kun länsi tiedotuspalvelut lähtivät ottamaan selvää asioista vuonna 2005 esimerkiksi Bosniassa tai Pakistanissa sen jälkeen, että jos joku hyvän tekeväisyysjärjestö sai rahaa Saudi-Arabalta, jos oli käyttänyt resursseja terrorismitoimimpaan, tarkoittaako se sitä, että Saudi-Arabia on sen kaiken takana. Ei meillä ole mitään todisteita, että olisi ollut Saudelta jotain poliittista tahtoa lähteä rahoittamaan terroristitoimintaa. Tämähän Tämä ovat monet todenneet, että Saudi-Arabiahan oli terrorismin ensimmäisiä uhreja. Kaikki tämä on äärimmäisen monimutkaista. Me kuitenkin olemme todenneet, että tiedustelupalvelu on paikantanut rahoituslaitoksia, joihin rahat tulee Saudi-Arabiasta, ja osa rahoituksesta ei mene alkuperäiseen yhteiskunnalliseen tai koulutukselliseen toimintaan, ja se suuntautuu terrorismiin mutta ei ole meidän tehtävämme sanoa, että Riadin tarkoituksena on rahoittaa terroristitoimintaa, vaikka näin on tapahtunut me nyt pyrimme jakamaan vastausvuorojamme, pyrin puhumaan nopeasti. Salafismin tulevaisuus Syyriassa esimerkiksi siinä tapauksessa, että Bashar al-Assad voittaa tai Assadin hallinto selviää voittajana. Tänä päivänä on hyvin vaikea mieltää mitään kokonaisvaltaista kaiken kattavaa voittoa, koska äh, kansanmurha on ollut jo niin suunnatonta, 90 000 ihmistä on kuollut, niin ei voittoa voi puhua, voitosta voi puhua voittona. Konflikti todennäköisesti tulee vielä jatkumaan ja hyvin pitkäänkin, ja näiden salafistitaistelijoiden joukossa on hyvin paljon niitä, jotka toivovat vain, että tämä sota loppuisi vähemmistö on hyvin sotahenkinen ja valitettavasti ovat hyvin vaarallisessa poliittisessa tilanteessa tuolloin. Ja tuolloin mm, me kaikkihan voimme seurata sivusta, mitä Syyriassa tapahtuu. Venäjällä on oma kanta Euroopalla oma, Yhdysvaltoilla oma, ja Katarilla, Turkilla, Saudi-Arabialla on oma näkemyksensä tilanteesta, ja he myös näkevät Israelin jonkinlaisena toimijana. Tämä on erittäin, erittäin monimutkaista nyt lähteä osoittamaan, kuka on poliittisesti vastuussa mistäkin. Meidän pitäisi pystyä vain paikontamaan rahoitusvirrat. Emme voi sanoa, että jonkin kuka tässä tuottaa, osoittaa, kuka tuottaa rahoitusta ja mihin tarkoitusperään. Minä nyt toivottavasti käyty minulle varatut viisi minuuttia ja annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Vastaan Rova Gomesin toiseen kysymyksen nopeasti. Boko Haramin ja Akmin väliset suhteet. Näiden kahden liikkeen toiminta on hyvin erilaista. Akmi on hyvin salafistis painotteista ja vastaa äh, salafistien perushankkeen äh, rakentaa perinteinen islamilainen kalifaattihallinto. Boko-hallinto on hyvin lahkolaistyyppinen äh, <clears throat> järjestelmä, koska se on hyökännyt ensisijaisesti Nigerian kristittyjä vastaan ja myös Nigerian viranomaisten toimintaa vastaan. Näiden kahden järjestön toiminta on kyllä jollain tavoin kytkeytynyt toisiinsa, mutta niiden perustoiminta, peruslähtökohdat, tavoitteet ovat erilaiset, mutta ne ovat nyt lähestyneet toisiinsa. Mutta se on suhteellista. Äskettäin hän oli ranskalaisia panttivankeja mm, Kamerunissa Boko Haramin toimista heidät kidnappattiin. Minä olin, ja kävihin selvästi ilmi, että Boko Haramin toimijoita motivoi hyvin pelkästään vain rikollinen, halpa-arvoinen tavoite. Siinä ei ollut mitään poliittista tai filosofista taustaa. Boko Haram on Alan Sarin on myös järjestö, joka on lähellä Akmia, paljon lähempänä Akmia kuin Boko Haramia. Voidaan mm, odottaa, tapahtuuko lähentymistä näiden kolmen järjestön välillä, mutta se voi kyllä Sahelin alueella saattaa synnyttää suurta epävakautta, jos ajattelemmekin maan Mauritania tai Kamerunia tai Nigeriaa. Mitä taas salafismista ja sen tulevaisuudesta Euroopassa? Kyllä se me tarvitsisimme kaksi tuntia ja puolisen, ainakin tusinan verran tutkimuskirjoja. Salafismi Euroopassa on paikannettu monien tiedustelupalvelujen toimesta ainakin. Äh, herra joka on Belgian hallituksen keskustelupalvelun pääjohtaja, myös Alankomaissa on myös paikannettu salafismia. Sitä on löydetty mm, noin 800 tai 1000 vapaaehtoisen taistelijan taustavoimista, jotka ovat lähteneet ta- taistelemaan sunnijoukkoihin. Eli salafismi etenee, ei sitä voi paikantaa joka paikassa, mutta salafismi on radikalisoitunut Euroopassa. Se halutaan eriyttää muslimiväestöstä e, suhteessa ei-muslimiväestöön ja valitettavasti tämä salafismi on ilmennyt hyvin väkivaltaisena koska meillä on ollut useita terrorismiattentaatteja viimeisen vuoden aikana. Mera oli yksi näistä mm, terroristeista, joka Etelä-Ranskassa toimi, mutta meillä on ollut seitsemän viimeisen vuoden aikana. Ja olemme voineet todeta, että salafismi on hyvin selkeästi ryhtynyt toimimaan ja laajentamaan toimintaansa – en puhu Al-Assadista sen enempää, koska kollegani vastasi siihen aika selvästi. Ja on to, kuitenkin toisaalta selvää, että jos salafistit joutuvat tappiolle Syyriassa, niin se on maailmanlaajuisesti heille isku. Mikä sitten on salafistien ja vahabismien välinen yhteys tai suhde, niin tässä niveltäminen on vähän ehkä vaikea ymmärtää, mutta suurin piirtein kaaviomaisesti voitaisiin sanoa, että vahamismi on ehkä paneutunut siihen, mistä kollega Rassimora puhui äsken, propaganda, e, uskonnollinen kiihottaminen, psykologinen työstäminen, pedagoginen työ, ja se, e, se, sen toiminta on vähäisempää. Ja Eli vahabismit, vahabismi on saanut hyvin paljon rahoitusta. Tämä on aika monimutkaista ymmärtää. Ja nyt yritän vastata viimeiseen kysymykseen. Saudi-Arabiasta on erittäin selkeää, selvää, että rahoitusta on tullut al Saudi-Arabista kahden viimeisen vuosikymmenen aikana hyvin korkearvoiset henkilöt jopa kuninkaallisesta perheestä Saudi-Arabian yhteiskunnan huipulta ovat rahoituksen lähteitä. Se on tullut selväksi näissä tutkimuksissa. Tässä oli kyse suoranaisesti Saudi-Arabian valtiosta, mutta tällä hetkellä Saudin, Saudi-Arabian turvallisuuspalvelu tekee yhteistyötä Yhdysvaltojen vastaamaan kanssa ja tulokset ovat aika hyviä. Totta kai Saudi-Arabista tulee aina yksityistä rahoitusta, joka lähtee, joka menee salafisteille, mutta yhteistyö Euroopan, Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välillä sal- sotilaallista salafismia vastaan on tällä hetkellä varsin tyydyttävällä tasolla. Eh, Kiitoksia kollegat. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että seuraava kohta on suljetuin ovin, joten pyytäisin, että kaikki ne ihmiset, jotka eivät saa jäädä tänne, lähtisivät ja me tarvitsemme muutaman minuutin ja sitten aloitamme seuraavan kohdan.